Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat, ja tervetuloa ympäristövaliokunnan kokoukseen. Meillä on tässä äänestyksiä aamupäivän ohjelmassa. Toivottavasti teillä on äänestyskortit mukananne, niitä tarvitaan. Ja Linnemäki Even on pyytänyt puheenvuoroa vielä ennen äänestyksiä. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. We've... Kiitos. Tänä aamuna huomasimme, että e, meillä oli lobareiden tietoa e, pöydällämme teollisuus, e, elintarviketeollisuudesta. Me tiedämme kaikki, että tiedämme, että lobareita on, mutta emme pidä siitä, että että tällaista on meidän pöydällämme, meppien pöydällä, kun tulemme tänne paikalle kokoushuoneeseen. Ja, das so. Olen asiasta samaa mieltä. Sihteeristöstä ei huomattu mitään, eli ilmeisesti sali oli ihan tyhjä, kun täällä käytiin. Dagmar vielä. Just I want to refer to the same item. Niin samasta asiasta. Olen ollut pitkään jäsenenä ja yhteydessä eri eh, eturyhmien edustajiin ja katsoisin, että eh, jäsenten eh, on mietittävä, miten näiden asioiden kanssa hoitaa, ei sillä tavalla likaisella ja pimeällä tavalla. Mehän haluamme tarkastella uusia käytännesääntöjä, avoimuussääntöjä myöskin, sitä miten ylipäätään hoidetaan yhteydet ulkomaailmaan ja lopareihin myöskin. Olen ollut tässä suvaitsevalla kannalla, katsonut, että tätä tarvitaan, mutta tästä eteenpäin puheenjohtaja, jos tällä tavalla toimitaan, niin tämä haittaa teollisuutta, koska tulossa varmasti nyt mietitään myöskin tänne pääsyyn liittyviä tiukkoja sääntöjä. Ja tällöin tällaista toimintaa tullaan myöhemmin kyllä pahoittelemaan. Gut, ich beschwer mich. No niin, tänne tiskille ei kyllä oltu mitään tuotu, mutta viesti meni perille. On oltava tarkkaavainen. Ja ilmeisesti tosiaan tämä tapahtui ennen kuin saliin oli ketä muuta vielä tullut. Nyt sitten esityslistan kohtaan kahdeksan. Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa uudelleen laadinta. Satu Hassi on tässä pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Chairman, I... Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani Evansin puolesta, joka ei päässyt tänne paikalle. Joka tapauksessa tämä uudelleenlaadinta, se linjaa lainsäädäntöä ja sen oikeita säännöstöjä ja samanmukaisesti uuden täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti. Euroopan parlamentti on laatinut tämän ennen kuin tämä tuli voimaan ensimmäinen maaliskuuta tänä vuonna, mutta tämän direktiivin julkaisu ei ollut mahdollista tähän päivään mennessä. Ja tämä on oikeudellisen yksikön kanta sekä parlamentista että neuvostosta, ja ne ovat sitä mieltä, että mikä tahansa säännös, joka julkaistaan tämän ensimmäinen maaliskuuta jälkeen tänä vuonna, se, siinä ei voida ottaa esille menettelyjä vanhan komitologiapäätöksen mukaisesti, ja siksi on tarpeellista eh, mukauttaa tätä, eh, tätä tekstiä Roxrin direktiivin mukaisesti. Kiitos. Yksi koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Puolesta vastaan. Äänestys siis alkaa. Äänestys päättyy. 56 puoltoa ääntä, ei ääniä ei tyhjiä, eli yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten eteenpäin kohta yhdeksän, siinäkin laadinta, väärennetyt lääkkeet. Tästäkin yksi äänestyssäkin koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksimielisesti 54 puolesta, ei tyhjiä, ei vastaääniä. Hyväksytty. Sitten suurempaan äänestysasiaan. direktiivin muuttaminen siltä osin, kuin on kyse jäsenvaltion mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan. Corinne Lepage esittelijänä. Sinä Martínez on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería advertir que este documento lo lleva... Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että tämä teksti, sen on laatinut toinen henkilö, joka ei ole täällä. Olen hyvin kiitollinen tästä työstä hänelle, mutta haluaisin vain sanoa, että meillä ei ole ollut aikaa tässä ryhmässä tehdä tätä työtä kunnolla ja olemme pyytäneet useampaan kertaan, että tämä äänestys lykättäisiin, jotta meillä olisi enemmän aikaa keskustelulle. Mielestäni tämä teksti, sitä voitaisiin parantaa, jotta me emme tule, meille ei tule ongelmia neuvostossa. Meillä on paljon ongelmia neuvostossa, tässä on paljon esittelijöitä ja on paljon asioita, joita voitaisiin parantaa. Ja minun ryhmäni on erittäin eh, tyytymätön siihen, että me olemme niin kiireisiä. Tämä on tärkeä asiakirja. Esittelijä, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, meidän pitää nyt siis eh, sanoa näkemyksemme tästä tekstissä. Tässä on komission ehdotus, jonka mukaan annetaan lisää vapautta jäsenvaltioille siinä asiassa, että ne voivat eh, rajoittaa omalla alueellaan viljeltävien muunneltujen organismien viljelyä. Koko tiimi hallinnosta, kaikki yhteistyökumppanit ja varjoesittelijät. Me olemme pitäneet hyvin monta kokousta tämän tekstin tiimoilta. Rova Gutierrez, joka käynnisti työn, sanokseni näin se ei ollut mikään helppo tehtävä. Hän olisi halunnut lisää aikaa ja nyt meidän pitäisi miettiä ihan tosissamme, että voisimmeko äänestää tästä viikon päästä, kahdeksan päivän päästä. Se oli mahdotonta ottaa 19. 19. Toiselle päivälle, koska meillä oli, oli muita asioita silloin, siis tämä oli liian kaukana. Ja siitä syystä me olemme pitäneet tämän äänestyksen tässä tänään. Eli se olisi mennyt liian pitkälle ja tässä nyt ei ole mitään täydellistä, mutta tämä on kuitenkin tasapainoinen luonnos. On ollut erilaisia huolia ja niitä ei ollut helppo yhdistää. Ensinnäkin neuvoston huolet. No, komissioltahan tämä teksti meille on tullut, niin komissio tekstissähän yritetään antaa lisää vapautta jäsen, jäsenvaltioille, mutta kuitenkin haluamme pitää yhteisen perustan, joka on yhteisön oma, ja että arvio tehtäisiin yhteisön tasolla yhtenäisesti. Sitten toinen asia. Me halusimme pitää täällä paremman oikeusvarmuuden. E, tässä on oikeusperustan muutos, mutta että oikeusvarmuutta haluttiin vahvistaa. Me emme halunneet sisämarkkinasääntöihin puuttua. Ja kolmanneksi sitten me haluttimme tehdä toimia sillä tavalla, että neuvoston päätelmät joulukuulta 2008 tulisivat näkyville ja toimeenpannuiksi. Eli sen kaltainen suositus tässä pöydällä nyt on, ja sen takia minä haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat paljon tämän eteen tehneet työtä, joten aika hyvän tulokseen olemme päässeet. Merci beaucoup. Kiitos. Le vote. No niin, voimme ryhtyä sitten äänestämään. Tässä on kolme identtistä tarkistusehdotusta, vaikka näissä pitääkin pois tämän tarkistuksen. 10, 11, 12 sitten yhdessä. Ja nyt puolesta vastaan tyhjää. Sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissirjoitus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu esitys seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu esitys kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä, tarkistamme äskeisen tuloksen. Äänestys alkaa. Siis äh, tarkistus kahdeksan. Yksi PP liikaa, yksi ST liikaa. se tee vielä liikaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Onko ongelmia? I don't have water. Kiitos. Minun pitää ilmoittaa, että minulla ei ole äänestyskorttia mukana, joten voitteko laskea minun ääneni mukaan? It is for, yes. Eli puolesta. Gilt mm, no, das, was Niin. En tiedä. Ehkä voitte vielä järjestää itsellenne kortin. Eiköhän äm, apua löydy viidessä minuutissa. Se voisi olla ihan hyödyllistä. Sitten kompromissi numero yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu esitys 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Konsolidoitu 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yksittäisiin tarkistuksiin. Tarkistus 55 partilta ja muilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta. Tarkistamme vielä edellisen, eli 55 koneellisesti. EPP hyvin aktiivisena täällä kolme ylimääräistä. No niin, nyt on ok. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten siirrymme sivulle 6. Akri 9, ei äänestystä. Eli tarkistukseen 84. Siirrymme seuraavaksi sivu 6. Ihan alimainen kohta. Tarkistus 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten sivu tässä päästään hyvin eteenpäin, kun näitä kompromisseja saatiin hyväksyttyä. Sivulle 14. identtiset 86, 87 ja Agri 12 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Tiukoille meni, eli hylätty kuitenkin. Sitten tarkistus 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sivulla 17. 99 ja Agri 13 ovat identtiset. Puheenvuoro, olkaa hyvä niin kaikilla ryhmillä ei ole samaa sivunumerointia, eli ei kannata ehkä sivuista puhua, vaan näistä tarkistusnumeroista. Hyvä, kiitos tästä vinkistä. Oma sivuni tässä on 17, teidän sivustanne ei nyt siis tiedä. Joka tapauksessa tarkistus 99 Akri 13. Niistä äänestämme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 103. Äänestys päättyy. Hylätty. Manain kortti puuttuu, mutta sille ei mitään voi. Mannerin, mantereensa. Sitten Akri 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tuloksen Akri 14 siis. EPPltä yksi kortti liikaa. Yksi kortti pitää ottaa pois. No niin, tilanne on nyt ok. hyväksytty. Joku unohti nostaa kätensä ilmeisesti äsken. Sitten 108 ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin koneellisesti tarkistetaan. EPPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Melko tiukoille meni hylätty. 110. Jonate Sommerilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. confused. Dann müssen wir jetzt über Sitten tarkistuksen 112 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Akri 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet, tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 13 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Dann es weiter mit Tarkistus 22, on kappale 2a uusi, puolesta, 22 siis. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Eteenpäin. aiksi. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 54 Justakselta ja muilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt sitten onkin päästy loppuun. Erinomaista. Loppuäänestys ehdotuksesta koneellisesti puolesta. EPP, EPPltä e yksi kortti liikaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 9 vastaan, 17 tyhjää. Ja toinen äänestys lainsäädännöllisestä päätöslausumehdotuksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta 10 vastaan 16 tyhjää. Onnittelut esittelijälle hyvin tehdystä työstä. Ja ilmeisesti vähän äh, tarvitaan vielä hiontaa, mutta tämä on todellakin iso, tärkeä aihealue. Monia kiinnostava aihe. Kiitokset myöskin sihteeristölle.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 So, dann kommen wir zur nächsten Abstimmung. Sitten siirrymme seuraavaan äänestykseen, ja tämä on kohta 11 esityslistallamme. Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020, ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö, miten hallita tulevat haasteet. Täällä on Kaaren Kadempa esittelijänä. Täällä on joitakin muutoksia, joista kerron sitten, kun pääsemme niin pitkälle. No niin, aloitamme numerolla 11. Krista Glass ja muut puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Oletteko tyytyväinen? Schnellhardt halusi minua vielä korjata. No niin, mutta hän on kuitenkin tyytyväinen, että tämä hyväksyttiin. Sitten meillä on kompromissi numero yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten numero seitsemän. Tässä on kahdessa osassa äänestys. Ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan ja tyhjää. Täytyy tarkistaa. EPP, eine Stimme zu viel. EPPllä yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus numero yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. numero 12. Vastaan. No niin, tämä täytyykin tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. On hyväksytty. Sitten numero 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17. Tässä on kohta kohdalta äänestys. En, ensimmäinen osio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kakkonen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten tulee numero kolme puolesta. Konsolidoituu kompromissi vastaan. Tässähän on nyt sitten kohda kohdalta äänestys kompromissista kolme. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkososiosta tarkistus vielä. Täällä kaikki eivät usko tulokseen. Täällä on EPPllä yksi ääni liikaa. Hyväksytty. Numero 30 Gaston Franco puolesta. Vastaan. Tyhjää. En, siis tämä on hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jaksamme, jatkamme numerolla 56 puolesta. Satu. Our group thinks that... Uh, Meidän ryhmämme mielestä 50 1 tulisi myöskin hyväksyä. Kompromissi 3 ei kata mielestämme sitä, eikä myöskään tarkistus 45. Eli tässä on virhe äänestysluettelossa 51 ja 45 tarkistusten osalta. Weil der zweite Teil des 3 angenommen worden ist, No niin, me olemme sitä mieltä, kun toinen osio tästä konsolidoidusta tarkistuksesta hyväksyttiin, niin 51 raukeaa ja myöskin 45. Joten me jatkamme nyt sitten numerosta 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, numero 40 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Siis anteeksi, se oli 41. 43 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. niin tässä sitten kohta kohdalta äänestys. Nee, es geht mit 55 weiter. Also. Jatkamme kohdasta 55. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi osa puolesta. Tämähän raukeaa. Sitten meillä on C6 konsolidoitu. Siis Kadenpa ei tue tätä, mutta me äänestämme tätä kuitenkin C6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ja nyt tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kaksi liikaa EPPllä. Nyt on hyvä. Hylätty C6. Sitten 58 ähm, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus numerosta 57. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 kohta kohdalta ensimmäinen osio. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tässä 64-65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77, 78, 79, 90, 80, 81 näiden puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta, ei kun se raukeakin. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 88 puolesta. Anteeksi, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan. Konsolidoituu tarkistus puolesta. Ja täällähän on kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. A- anteeksi, hylätty. Sitten 93 puolesta vastaan tyhjään. Luulen, että hyväksytty. Tarkistetaan 93. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 106 puolesta vasta hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta Yhdeksän yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta. Täällä Satu Hassi pyytää puheenvuoroa. Oral Hyvä puheenjohtaja, minulla on suullinen tarkistus tähän ja seuraavan tarkistukseen. Tästä tarkistuksesta. Minä luen tämän tarkistetun version tästä tarkistuksesta. Tämä huoli ekologisesta tilaisuudesta Euroopan eh, eh, maatalousalueilla, jotka, jotka täyttävät eh, kestävyyskriteeriä. Tämä ei esimerkiksi kuulu Liisa Itämeren, joka on yksi saastuneista, saastuneimmista meristä ja maatalous on yksi suurimmista taloudellisista lähteistä. Ja voisinko lukea myös suullisen tarkistuksen seuraavan kohtaan? Eli 102 kohtaan suullinen äänestys olisi se, että otetaan pois sana key sanan objectives edestä. Eli 102 tarkistuksesta ainoastaan objectives eikä key objectives. Nyt minun täytyy kysyä, kuka on vastaan tätä suullista kohtaan 101. Vastustaako sitä joku? Siis, on... siis me voimme vain alkutekstistä nyt työnnistä. Ja sitten 102, kuka on vastaan sana kiin. No niin, 101 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 102 y- ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi, osa kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppu äänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 50 ääntä puolesta yksimielisesti hyväksytty. Karin Kadenpahille onnittelut. Tässä on pätevä näkemys nyt sitten sekä maatalous- että meidän ympäristövaliokunnalta tästä asiasta. Paremminhan ei voisi mennä kuin tämä yksimielinen päätös. Sitten me tulemme kohtaan 12. Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto. Pavel Potts on esittelijä. Aloitamme äänestyksen. Meillä on kolme samanlaista, 414243 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51-52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 on vain kielellinen ja me pääsemme numeroon 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää En minä näe vihreitä viittauksia. Pitää tarkistaa. Siis 6.4 tarkistetaan. Abstimmung beendet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 6.7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 68. Ja täällä on suullinen tarkistus puolesta 68 suullisen kerran vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan numero 68. EPP e Yksi EPP liikaa. Yksi liikaa. EPPstä on yksi liikaa nyt. No niin, nyt on hyvä. Äänestys päättyy. Jaaha. Hylätty. No sitten teksti ilman suullista muutosta puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy nyt tarkistaa. Äänestys päättyy. Ja ei mikään muutu, siis hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7.3 puolesta vastaan tyhjää. 73 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Siis miehet eivät nosta käsiensä tarpeeksi ylös. Sitten me pääsemme numeroon 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemänkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 101 puol... Niin, satasesta tehdään nyt tarkistusäänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kolme, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 104 puolesta vastaan

siis hylättiin. Eli nyt äänestämme 105. Pietikäisen puolesta. Vastaan. Hylätty. No tarkistetaanpa tämä. Äh, beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kaksi raukeaa. Sitten numero neljä puolesta, tarkistus neljä. Vastaan siis hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty 14, 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 116 ja 117 kukaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tason kappaleet eh, numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksitoista puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan numero 19. Äänestys on päättynyt, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan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 tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta 36 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. No niin, me tarkistamme vielä tämän viimeisen numero kuusi. Äänestys päättyy. Aivan selkeä tulos. Sitten sitten sähköisesti lopullinen äänestys mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 12 vastaan 17 tyhjää. Pavel Potsille onnittelut hyvästä työstä. Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Sitten Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille. Äänestystä on siirretty ensi viikkoon, mutta nyt on mahdollisuus tästä aiheesta kuitenkin vielä käydä keskustelua. Eli voimme tässä aamupäivällä käsitellä aihetta vielä. You take the chair.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 Yes, colleagues, we move on with the agenda. No niin, voimme jatkaa eteenpäin. Annan puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä, Renate Sommer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Olisi hyvä, jos saataisiin vähän hiljaisuutta tänne saliin. Kaikki voisivat asettautua paikalleen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Abstimmung. Äänestys äh, mietinnöstä, niin sitä on lykätty ensi viikkoon. Painottaisin sitä, että se oli alkuperäinen päivämäärä ja yritimme siirtää päivämäärä tälle viikolle, mutta se oli hankala valiokunnan sihteeristöllä myös meille itsellemme, koska käännöksissä meni melko lailla aikaa ja noin 400 tarkistusehdotusta on jätetty ja viimeiset käännökset ymmärrykseni mukaan saatiin vasta eilen. Esimerkiksi tarkistusten hyväksyttävyyttä ei ole vielä läpikäyty. On olemassa ihan selvät säännöt, selvät säännöt tässä asiassa, kun toisesta käsittelystä on kyse. Ei esimerkiksi ole sallittua, että jäsenet, jotka eivät ole valiokunnan jäseniä, voivat jättää tarkistusehdotuksia, ja näitäkin on jätetty. Tämän lisäksi myöskään ei saa esittää tarkistuksia sellaisille asioille, jotka on evätty ensimmäisessä käsittelyssä. Eli tämä asia, näiden käypäisyys on ensin käytävä läpi. Ensimmäisen käsittelyn yhteydessä jo tärkeimmät ongelmakohdat esiin toinkin. Ja toistan nyt asian, koska täällä tänään on väkeä enemmän paikalla kuin edellisellä kerralla. Ensimmäinen ongelma liittyy pakkauksen etupuolen merkintöihin ja sitten alkuperämerkinnät elintarvikkeesta puhuttaessa. Mitä tulee pakkausten merkintöihin, niin tilanne on seuraavanlainen. Ensimmäisessä käsittelyssä esitimme, että energia-arvo kilo kaloreita per 100 ja sitten myöskin sisältö, sisältämät aineet tai ravintoaineet, ne tulisi eh, ilmaista etusivulla tai etupuolella, sokerisuola ja niin edelleen. Ministerineuvosto suhtautuu kielteisesti tähän lähestymistapaan, toteaa, ettei voida määritellä, mikä on etupuoli. On sellaisia pakkauksia, joilla on monta puolta, jotka voidaan katsoa etupuoleksi niin sanotuksi. Niinpä olemme nyt ryhtyneet määrittelemään tätä asiaa, mikä on pakkauksen etupuoli. Ja energiapitoisuus ainakin mielestäni tulisi siihen merkitä. Sitten on saatu tarkistuksia ensimmäisen käsittelyn jäljiltä, eli että myöskin ravintoaineita ja muitakin tulisi etupuolen merkinnöissä olla mukana. Ja tässä on nyt toivottavasti päästy kompromissiin. Ja sitten toinen ongelma liittyy siihen, että parhaillaan eh, loppaus on melko kova juuri, mitä tulee etupuolen merkintöihin annoksiin liittyen. Varsin aggressiivisesta loppauksesta on kyse, olla sellaista ennen kokenut. Mielestäni eh, mennään jo vähän liian pitkälle. Tiedän, että neljään kollegaan on kohdistunut tämä loupaus sillä tavalla, mitä ei enää oikein voi hyväksyä. Kyllä minulle sinällään käy, että e, nämä annosmerkinnät mainitaan tässä etusivulla, etupuolella vapaaehtoisesta, mutta e, per 100 grammaa tai 100 milliä tulee tämä kilokalorimäärä mielestäni mainita selvyyden vuoksi. E, annoksesta puhuttaessa ongelmana on edelleenkin se, että annoskokoa ei ole määritelty. Ja tuottajat voivat sitten miettiä vaikkapa mahdollisimman pienen annoskoon silloin, kun puhutaan paljon energiaa, energiaa sisältävistä tuotteista, jotta saa sen vaikutelman, että kyseessä kuitenkin on niin sanottu hoikistava tuote. Eli vapaaehtoiselta pohjalta voidaan ajatella annoskoon esittämistä myöskin pakkauksen etupuolella. Ja sitten toinen hankaluus liittyy näihin alkuperämerkintöihin. Varsin useita tarkistusehdotuksia tähän liittyen on tehty. Tilanne on vähän kaoottinen. Yritän nyt käydä vielä läpi näitä esitettyjä tarkistuksia. Haluaisin painottaa kuitenkin sitä, että on olemassa myös sektorikohtaisia määräyksiä, mitä tulee alkuperämerkintöihin. Esimerkiksi tuoreet tuotteet, hedelmät, vihannekset, kala ja myöskin maito. Näiden osalta sektorikohtainen päätös voisi olla parempi kuin että tässä eh, tieto tiedonantoasetuksessa asia hoidettaisiin. Näin voisi olla järkevämpi menetellä. Henkilökohtaisesti minulle kyllä käy, jos ministerin neuvosto esittää, että muitakin eh, lihatuotteita, esimerkiksi sianliha tulisi eh, ja lampaan eh, liha tulisi samoin tavoin merkitä alkuperän osalta kuin siipikarja. Ja Jatkossakin tulee voida olla mahdollista erityyppisten tuotteiden yhteydessä vapaaehtoiselta pohjalta laittaa tuotteeseen alkuperämerkinnät. Myös aluekohtaisesti tässä voidaan menetellä. Mutta tämä ei ole hyväksyttyä silloin, jos tämä saattaa johtaa kuluttajaa jollain lailla harhaan. Esimerkiksi jos vapaaehtoinen alkuperämerkintä tehdään ja tällä tavalla kuluttajalle syntyy vaikutelma, että tuote on peräisin jostain muualta kuin mistä se todellisuudessa peräisin on. Mutta muutoin vapaaehtoisuuden pohjautuen kyllä merkintöjä voi tehdä. Ja ensimmäisessä käsittelyssä eh, sitten jalosteissa pääainesosat tulisi myöskin eh, merkitä No, ministerineuvosto suhtautui tähän kielteisesti, koska katsottiin, ei se ole mahdollista äh, ainesosien äh, alkuperä saattaa jalosteissa vaihdella viikoittainkin. No, tämän argumentin varsin hyvin voi ymmärtää jos ajatellaan kuluttajaa, niin mitä hyötyä kuluttajalle on siitä, jos jalosten yhteydessä mainitaan pääainesosa ja sitten sen osalta luettelona vaikka 20 eri alkuperämaata, eli kaikki ne maat, joista tämä ainesosa yleensä on peräisin. Ja tässähän kauppaa käydään maailmanmarkkinoilla, elämme globaalissa maailmassa ja kriteerinä on ainesosan saatavuus, laatu ja hinta, nämä kriteerit. Ja tilanne saattaa vaihdella viikoittain päivittäinkin. Ja se on ongelmana siinä, mm, miksi tämä merkintä ministeriössä katsotaan ongelmalliseksi. Jos kompromissi haluttaisiin aikaansaada, niin tilanne näyttää vähän hankalalta. Kompromissi kuitenkin voisi löytyä ehkä luettavuusasiassa. Jo ensimmäisessä käsittelyssä todettiin, että kaikki olemme samoilla linjoilla, vaikkakin näkemyseroja vielä näyttää olevan sen suhteen, mikä on tämä suositeltu tai sitova kirjain koko. 1,2 milliä pienen X eh, osalta ehdottaa ministerineuvosto, eikä halua tästä poiketa millään lailla. Ja sitten jotkut kollegat esittävät, että tätä voitaisiin vielä vähän pienentää. Itse katsoisin, että luettavuus on tärkeä aspekti ja 1,2 eh, milliä voisi olla ihan hyvä ehdotus. Muutoin tekstistä alkaa tulla liian pientä. Mutta tietysti on puhuttu, että pienissä pakkauksissa 0,9 miljardia riittäisi ja tämä voisi olla hyvä kompromissi. Lisäksi on esitetty tarkistusehdotuksia, joissa pyritään ihan samaan asiaan, mutta eri artikloissa. Ja uskoisin, että näissä kysymyksissä myöskin kompromissi voi löytyä. Esimerkiksi poikkeus kaikkein pienimpien yritysten yhteydessä. Tai on jätti tähän tarkistusehdotuksen ja itse myöskin toisessa käsittelyssä tätä ehdotin, eli e, olemme ihan samaan suuntaan menossa, vaikkakin eri artikloiden yhteydessä. Ja varmasti tässä kompromissi ja sopiva artikla löytyy. Ja sitten vielä viimeinen seikka, ja selvitän tätä asiaa, miksi se on ongelma. Ensimmäisessä käsittelyssä sovimme siitä, että imitoinnit tulee merkitä kunnolla, jotta kuluttaja tietää, mitä on ostamassa – esimerkiksi niin sanottu juustojäljitelmät, jotka on tehty kasvisrasvoista, tulee ilmaista selkeästi kuluttajalle, mistä tuotteesta on kyse. No, ministerineuvosto kuitenkin toteaa, että jos etupuolella on sanottava, että kyseessä on jäljitelmä, eh, juuston jäljitelmä. No jos jäljitelmästä on kyse, niin silloin ei saa käyttää nimeä juusto. Sillä jos sanotaan juusto, niin silloin kyseessä on myöskin oltava oikean juuston. Siitä on olemassa määräykset. No sitten jos laittaa eh, että kyseessä on jäljitelmä, niin ministerineuvoston mielessä tämäkin on hieman hankalaa ja asiasta on työryhmässä neuvostotasolla kovasti keskusteltu, koska tässä on omat riskinsä, jotka myöskin voi ymmärtää. Eli valmistaja voi väittää, että eihän tämä tuote mikään jäljitelmä ole. Se on innovatiivinen uusi tuote, jotain ihan uutta. Ei se mitään juustoa esimerkiksi jäljittele, vaan kyseessä on ihan uudenlainen tuote. Ja tämän vuoksi eh, jäljitelmä eh, on käsite, jota ei pidetä hyvänä ministerineuvostossa etusivumerkinnöstä puhuttaessa. Eh, voin kyllä ymmärtää nämä argumentit omalta osaltani. Ja kannattaa ehkä miettiä, mikä voisi olla sopiva yhteinen ratkaisu, käyttämättä kuitenkaan tätä käsitettä jäljitelmä, koska se saattaa johtaa väärinkäytöksiin tietyissä tilanteissa. Mutta emmeköhän tässäkin onnistu kompromissin löytämään. Ja tähän sitten tämän alustuspuheenvuoroni voinkin päättää huomenna aion tai olen kutsunut varjoesittelijät tapaamiseen, jotta voimme näitä kohtia vielä läpi käydä yhdessä. Ja varmasti ja siihen mennessä voin sitten laatia myöskin sopivan tuntuisia kompromissiesityksen. Uh, no niin, Vilmat seuraavana varjoesittelijät, olkaa hyvä. Chair, thanks to Renata. Kiitos erittäin paljon puheenjohtaja kiitos Renatelle tästä työstä, jota hän on tehnyt. Meillä on ollut tämä keskustelu jo moneen kertaan ja jokainen varmasti tietää, mitä kaikki sanovat, joten on hieman turhaa keskustella tästä, mutta nyt me keskustella kuitenkin. Meidän pitää varmistaa, että toisessa käsittelyssä parlamentin selkeät vaatimukset otetaan huomioon, ja ne ovat erittäin selkeitä monista asioista. Meidän pitäisi keskustella monista asioista, mutta on myös pääasia esimerkiksi Esimerkiksi äh, rasva, sokeri ja suola. Neuvoston kanta on se, että tämä kaikki tieto pitäisi olla samassa paikassa, mutta on mahdotonta sanoa näistä paketeista. Tätä, tämä on mielestäni hölynpölyä. Esittelijä on ottanut hyvin tähän tällaisen tarkistuksen, joka jossa määristellään pakkauksen etuosa. Ja näiden eh, sisältö, tai sisältöjen vertailu pitäisi olla mahdollista, ja silloin kun se on pakkauksen etuosassa, niin se voidaan tehdä helposti ilman, että tarvitaan, tarvitsee etsiä tietoa, jota tarvitaan. Eli sen pitää olla selkeä ja pakkauksen etuosassa. Ja sitten kun puhutaan joistakin eh, sairauksista, esimerkiksi diabetes ja syöpä, niin kuluttajille pitää tietää, saattaa antaa tietoa, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Kuluttaja haluaa tämän tiedon ja parlamentti haluaa tämän tiedon ja minä en ole valmis tästä tekemään kompromisseja. No mitä tulee merkintöihin, niin parlamentti oli erittäin selvä tässä. Me haluamme alkuperämaan merkinnän ja neuvoston kanta on se, että liha tuotteissa tämä merkintä on ja myös maitotuotteissa näitä tätä tutkitaan viiden vuoden ajan sisällä. Olen iloinen siitä, että tämä merkintä laitetaan lihatuotteisiin, mutta tähän pitäisi ottaa mukaan myös sellaiset prosessoidut tuotteet. Meidän ei pitäisi odottaa viittä vuotta tähän. Me emme an, saa antaa kuluttajien ajatella, että sellaiset tuotteet, kuten esimerkiksi voileivät tai liha, niillä ei ole merkintöjä. Eli tämä, jos yrityksillä on ongelmia sanoa, mistä liha tulee, niin heillä pitää olla mahdollisuus olla merkitsemättä tätä. Ja, mutta kuluttajat haluavat kuitenkin tietää, mistä liha tulee ja heillä on oikeus tähän tietoon. Eli mielestäni tämä on hyvä huomio. Sitten ihan viimeisenä nämä Transfax, joka liittyy esimerkiksi Alzheimerin tautiin, sydäntauteihin ja sitten puhuttiin va- vapaaehtoisesta merkinnästä. En tiedä, kuinka tämä toimii, jos tässä on vapaaehtoinen merkintä ja otetaan kaksi tuotetta eri tuottajille. Joissain on nämä piilorasvat merkitty, mutta jossain toisessa tuotteessa ei ole. Ja sitten oletetaan, että toinen tuote on terveellisempi kuin toinen, mutta toinen tuota ei vain ole merkinnyt tätä. tämä on erittäin harhaan johtavaa. Olen iloinen siitä, jos ihmiset haluavat kieltää nämä ää, piilorasvat. Tämä on erittäin hyvä, mutta en kuitenkaan aio hyväksyä sitä, että nämä voidaan merkitä vapaaehtoisesti. Se on liian harhaanjohtavaa. Tämä liittyy lainsäädäntöön, elintarvike- tietojen antamiseen kuluttajille. Meidän pitää toimia tässä asiassa ja meidän pitää pohtia kaikkia hyviä kansanterveydellisiä hyötyjä, joita näistä merkinnöistä on. Merkinnät pitäisi olla helposti ymmärrettävissä, ne eivät saa olla harhaanjohtajia ja neidän pitäisi antaa kuluttajille paremmat mahdollisuudet tehdä niitä päätöksiä, tai he haluavat tehdä. Eli meidän ei pitäisi keskustella kompromisseja monista asioista, ja nämä ovat ne asiat, joita tässä mainitsin. Kiitos. <clears throat> Kiitokset. Muut varjostelijat eivät ole vielä tulleet paikalle. Tietysti jos he tänne tulevat, voin puheenvuoron antaa, mutta käydään nyt äh, esity, tätä puhujalistaa läpi kuitenkin. Rotbeiden seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa jotakin yleisesti näistä tarkistuksista. Täällä on 24 tarkistusta tehty aika paljon, ja tässähän nyt on jo toinen käsittely valiokunnassa, niin aika paljon näitä on. En ole aivan varma, että onnistuuko tässä nyt tehdä kompromisseja, mutta meidän täytyy niitä katsoa. Rova Vyrme näistä jo puhuikin. Ja, ja omistani e, ensinnäkin tämä alkuperämaa merkintä. Ensimmäisessä käsittelyssä me hyväksyimme tämän ja on hyvin monenlaisia erilaisia tarkistuksia tähän tehty. Olen itse vakuuttunut siitä, että tieto siitä, mistä tuote on peräisin tai mistä tuotteen suurin on mahdollisuus tulevasta tiettyjä Mielelläni niin ostaa tuot, että elämme käytetään ja muuta. tapaan ihmisiä, jotka haluavat meiltä näitä merkintöjä eteenpäin vietäviksi. Esittelijä on mielestäni. Eikö ole tulkkausta englantiin? Onko joku ongelma englannissa? No, esittelijä viittaa luottaisi neuvostoon ja se ei nyt tee minulle mitenkään eh, suurta vaikutusta. Tämä varmaan menee sovitteluun, enkä minä voi kuvitella, että, että toisessa käsittelyssä mitään ratkaisua tulisi. Ja tässä kysymyksissä mm, tarkistukset ja se, miten vesittelijä näihin suhtautuu. Jos me nyt eh, ajattelemme valmistajaa, Tämähän on hyvin tärkeää, koska meidän täytyy miettiä sitä, että onko tämä sellaista, mikä on toteutettavissa. Ja jos näin on, niin me voimme löytää kompromissin. Yksittäiset tuotteet, niitä on aivan helppo merkitä aivan sama, mitä se on, ei pelkästään maitu, mutta kaikenlaiset lihatuotteet, eikä pelkästään nautaliha, mutta kaikki ne on helppo. Sitten toiset tuotteet, joissa on tietty ainesosa, valtaosa, tietty ainesosa, niin sekin voisi pakollisten merkintöjen piiriin helposti saada. En usko, että on kovin paljon yrityksiä, jotka todellisuudessa pitävät sopimuksia noin yli 20 maan kanssa. No se esimerkki Saksasta. On valmistaja, joka valmistaa jotakin makeata, vaikka manteli, mantelimakeisia. No, nämä mantelit tulevat hyvin monesta maasta, neljästä viidestä eri maasta. Tämä voidaan tämä merkintä, pakka, merkintä pakkauksen kyllä järjestää, mutta teollisuuden täytyy ymmärtää, että sen täytyy ponnistella – jotta kuluttaja saa oikeaa tietoa. Meidän täytyy oikea kompromissi tähän löytää. Tämä eh, koskee muitakin merkintöjä. Siis meidän se, että jos valmistaja, eh, jos määrittelee tämän annoksen että yksi lusikallinen sitä ja sitä tai yksi siivu. Minä odotan tätäkin. Siis kyllä annos koko täytyy ottaa huomioon, eli siis minkälainen kalorimäärä ja mitä kaikkia aineita tietyssä määrässä aineessa on. Ja jos mysliä käydään punnitsemaan, niin täytyy tietää, missä, mikä on se määrä. Ei, Siis tällainen määränimuotoinen annoskoko on mahdollista ilmoittaa. Siitä en ole tekemässä minkäänlaista kompromissia. Se ei voi olla missään tapauksessa vapaaehtoinen merkintä, vaan pakollinen. Mikä sitten, mikä annoskoksi valitaan, se on toinen kysymys. No lopuksi sitten asia, josta aivan aluksi puhuimme. Tämä on tarkistukseni No niin, tämä kun elintarviketeollisuus eh, tässä on tuonut näitä papereita pöydällemme, kuten aivan aluksi sanoi. Kaskun eivät lue sähköpostiemme. Täytyy olla uusi yhteisryhmä, työryhmä, joka huolehtii siitä, että parlamentin ei pääse kuka tahansa. Tämä ei ole ketään nyt miellyttänyt eh, yksittäiset valmistajat ja näin, näitä pitäisi rangaista näitä tahoja, jotka tällä tavalla toimivat. No ensimmäisessä käsittelyssä eh, oli ta- minä, eh, Rova Sommer teki tarkistuksen, joka hyväksyttiin. Ja tämä tarkistus on sellainen, että siinä sanotaan, että elintarvikkeet, eh, jotka ovat liitteessä ja numero seitsemän ja 15A9. No nämä elintarvikkeet, jotka tässä on kuvattu, niin siellä on uutteita e-, e-, erilaisista kasveista ja hedelmistä ja tiettyjä, tiettyjä konsentraatteja ja väriasioita. Että väriaineita voi käyttää. Siis pinaatti tai porkkana tai mitä muuta. Siis kemialliset väriaineet ovat eri asia. Pitäisikö meidän suosia tiettyä teollisuuden alaa, joka valmistaa näitä väriaineita? Eli, ja sitten tulisi haittaa niille teollisuusaloille, jotka työstävät tällaisia luonnollisia kasvivärejä. Kenellä on parhaat kortit käsissä ja kenelle pitäisi etuja antaa. Minä olen tämän tarkistuksen tehnyt sillä tavalla, että, että tämä ensimmäisessä käsittelyssä palaisi tähän, mikä oli, ja Rova Sommer ei tätä ottanut. Olen aivan vakuuttunut nimittäin, että hyvin tärkeä asia tämä on. Siis värjätyt elintarvikkeet, meidän on ne mainittava ne ja jos ei ole mistään perinteisestä väreistä kysymys, niin ne pitää erikseen mainita. Täällä on kyllä muitakin tarkistuksia, joista e, ovat minulle siinä aallon harjalla kompromissia varten. Miss Kustets. Merci beaucoup. Kiitos erittäin paljon. Haluaisin mainita kolmesta asiasta ihan lyhyesti. Ensinnäkin tästä lu- luettavuudesta, eli tämä minimikoko, sitä ei pidä, äh, sitä ei pidä jättää huomiota. Tämä parlamentissa käsiteltiin erittäin vastuullisesti, eli poistettiin tämä minimikoko. Valitettavasti neuvosto ei suostunut tähän ja siksi kollegani Frederik Krisin kanssa minä olen tehnyt tarkistuksia, joilla voitaisiin rajoittaa tätä kokoa, jotta ei sitten rangaista näitä pieniä merkintöjä, eli tällä ei ole mitään lisäarvoa kuluttajille. Minusta on vaarallista sanoa, että otetaan tällaiset minimikoot eri tuotteille, koska nämä tekevät tai ovat lainsäädäntön kohteena ja se, se on se, mitä minä sanon tässä tarkistuksessa 161. Ja nämä tiedot pitäisi olla esillä, koska muuten meillä on siis tuote, jota ei kuluteta, ja tällä hetkellä se ehkä säilytetään e, epä tai huonoissa hygieniaolosuhteissa ja tämä aiheuttaa riskejä haavoittuvassa asemassa oleville kansalaisille. Mitä sitten tulee alkuperämaahan? Tämä on erittäin herkkä asia. Tämä on erittäin herkkä meidän kuluttajillemme, jotka haluavat tietoa tuotteen alkuperästä. Ja tästä on myöskin tehty tarkistuksia, jossa vaaditaan, että sisältö tai tuotteen ainesten alkuperämaa mainitaan ja minusta on tietoa, on tärkeää antaa tietoa kuluttajille äh, raaka-aineiden alkuperästä. Nämä aineet yleensäkin ovat tärkeitä kuluttajille, joten niitä pitää olla ainakin 50 prosenttisesti. Jos tämä on, äh, on myös tärkeää, koska kuluttajat haluavat tietoa alkuperämaista, ja tämä on erittäin äh, tärkeä asia. Sitten toinen äh, huomio sodiumista. Kollegojen kanssa olemme tehneet tarkistuksen, ja tämä liittyy siis natriumiin, ja, ja natrium on luonnollisessa muodossaan joissakin elintarvikkeissa – ja sellaisissa esimerkiksi jogurtti ja maito. Ja kuluttajan pitää pystyä tietämään, kuinka paljon natriumia tässä elintarvikkeessa on, ja siksi tuottajilla pitää olla myöskin mahdollisuus selventää tämä tieto ja täydentää sitä tietoa, jota annetaan. Eli tässä ihan lyhyesti niistä asioista, joista halusin tehdä kommentit. Kiitos. Thank you. Uh, ja seuraava olkaa hyvä. Danke, Kiitos, puhun lyhyesti. Nostan esiin neljä tärkeää seikkaa. Lähden liikkeelle alkuperämerkinnöistä. Ja jatkan siitä, mitä Rod Behrendt asiasta jo esitti. On tärkeää, että kuluttajat niin hyvin kuin vain mahdollista saavat tietoa tuotteen alkuperästä Toisaalta katson, että neuvoston lähestymistapa on oikeanlainen, kun todetaan, että ilman vaikutusten arviointia ei noin vain voida tätä esittää. Herra Perent totesikin, että eh, ei saa kuitenkaan mennä tässä liian pitkälle. Eh, ja tämä helposti tapahtuu tiettyistä tuotteista puhuttaessa. Esimerkiksi on ajat, ajatellaan jukurtteja tai ketsuppia, niin tuolloin ei ole puhe siitä, eh, mistä maista esimerkiksi maito tai tomaatit ovat peräisin. Jos halutaan kompromissi löytää, on mietittävä huolella sitä, miten pitkälle tämä alkuperämerkintävelvoite halutaan viedä. Itse olen toiminut yrittäjänä, yrittäjänä ja voin sanoa, että monesti tämä on myöskin kustannuskysymys, jos yhtäkkiä tulee mennä muuttamaan vaikkapa ketsupipurkeen etikkejä, etikettejä. Eli on mietittävä, mitä kustannuksia aiheutuu, miten pitkälle halutaan asia viedä ja kuinka paljon hyötyä tästä nyt sitten on loppujen lopuksi kuluttajaa ajatellen. Eli toivottavasti tässä ei nyt sitten mene lapsi pesu veden mukana. Eli varsinkin kun jalosteista puhutaan tai sellaisista tuotteista, joissa tietty ainesosa on yli 50 prosenttia tuotteen kokonaisuudesta, niin tällöin vaikutusten arviointia mielestäni ensin tarvittaisiin. Tietysti on sellaisiakin tuotteita, joissa tuottaja mielellään mainitsee, mainitsee mistä tuote on peräisin esimerkiksi eh, tietty eh, kurkkutyyppi, joka tyypillisesti on lähtöisin tietystä paikasta, niin kyllähän ihan mielellään voidaan alkuperämaa mainita tai alue, jos todellakin se pitää paikkansa. Mutta tässä myös neuvoston kanta kannattaa huomioida. Sitten tässä on akateemista keskustelua käyty siitä, mihin merkinnät tulee laittaa. Neuvoston kanta tuntuu minusta järkeen käyvältä. Eli tärkeää on se, mihin katse suuntautuu, eikä niinkään se, että nyt on tarkalleen laissa määriteltävä se, mihin kohtaan merkintä tehdään. Eli kyllähän nyt tuotteen voi ottaa hyllystä ja kääntää purkin ympäri ja katsoa vaikka takaosasta merkintää, jos etupuolelle merkintää ei ole mahdollista tehdä. Eli tässä nyt vähän ideologistakin kiistelyä on käyty siitä, että merkinnät tulee etupuolelle saattaa. Ei se ehkä ole olennaista tässä, vaan se, että luettavissa olevasti teksti kuitenkin tuotteessa on. Keskustelu on varsin monimutkaista, sitä on tässä kolmisen vuotta jo käyty, ja ehkäpä nyt parlamentin tulisi tässä pitää mielessä myöskin sisämarkkina-aspektit, meidän tulee huomioida se seikka, joka ensimmäisessä käsittelyssäkin esiin tuotiin, eli kansalliset erityismääräykset lisänä sille, mitä tässä määritellään. Niiden ei tulisi mahdollisesti voida olla enää mahdollisia. Puhutaan sisämarkkinoista ja vähimmäisharmonisoinnista. Ja sitten jos jäsenmaat voivat eh, tekemään omia lisäyksiään tälle, mitä tässä päätämme, niin se saattaa eh, johtaa sekannukseen. Tässä on ajateltava varsinkin eh, monia pieniä yrityksiä, joita todellakin paljon on elintarviketeollisuudessa, niin tällöin niiden pääsy sisämarkkinoille hankaloituisi, jos näiden säädösten vaatimusten lisäksi vielä jotain muutakin voidaan mukaan ottaa. Minäkin saan usein kutsuja eri tilaisuuksiin ja näistä eturistiriidoistahan tällöin kyse helposti on ja tämän aamuinen kyllä ei minunkaan mielestäni oikein enää ole sopivaa menettelyä. Eli että juuri ennen äänestystä, jota sitten ei kyllä pidettykään tänään, ja tarkistuksia siis oli tarkoitus olla kovin paljon, että sitten jaetaan tällaisia papereita tänne äänestyssalliin, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, miten ei tule voida toimia. Ja tässä on ihan vääränlaisia väitteitäkin, eh, jotka hyvin voi kyseenalaistaa. Eli hakemuksen muutos saattaisi vaikuttaa siihen, että tuottajat voivat käyttää minkä tahansa laisia kasvipohjaisia väriaineita turvallisuusseikat unohtaen melko lailla, melko lailla eh, tiukka argumentti. Eli tässähän puhutaan eh, <clears throat> elintarvikkeiden merkinnöistä eikä eh, mistään lainsäädännöstä, jolla näitä lisäaineita säädellään. Eli tämä on jo melko lailla rohkea veto, eikä lainkaan perusteltu myöskään. Eli ei kyllä tällä tavalla tulisi voida toimia. Kiitos. Dziękuję bardzo. E, wszystkim nam zależy na tym, żeby informacja dla konsumentów e, była. Niin, tämä koskee meitä kaikkia kuluttajien e, saama tieto. Sen pitää olla tarkkaa ja sen pitää olla hyödyllistä meille eurooppalaisille ei ole kysymys mistään loppauksista. Haluaisin eräiden kollegojen puheenvuoroista sanoa, että tarkistukset olivat loppauksen puolesta. Meillä on tällaisia arvioita ja minäkin olen tehnyt tarkistuksia meidän täytyy omia tieteellisiä instituutioitamme kunnioittaa. No sitten tarkistuksista. En ole samaa mieltä kuin eräät kollegat sanovat, että joskus tiedot eivät ole ymmärrettäviä silloin, kun on jalostetuista tuotteista kysymys. On hyvin tärkeää, kuten täällä sanottiin, että me saamme tietoa siitä, mikä on pääainesosa, eli yli 50 prosenttia tuotteen koostumuksesta. Jos tuote tulee latinalaisesta Amerikasta tai sieltä peräisin olevasta lihasta, ja jos en yhtään saa tietoa tästä lihasta, tai siitä, että onko geenimuunnellusta, geenimuunnellusta tuotteesta kysymys, vai että onko tuote peräisin Euroopasta, olen hiljattain ostanut siis eh, kahden, on olemasta kahdenlaista valkosipulia, joita ostan. Toinen on Kiinasta, toisesta, toinen on Espanjasta. On erittäin hyvä saada tietoa. Me puhumme aina etusivusta ja energiamäärästä. Mutta jos meillä on vielä tausta puoli, jolla teksti ei olekaan lu- luettavissa, niin, niin ei sitten suurempi teksti auta siihen luettavuuteen. Eivät ihmiset halua suurennuslasin kanssa kulkea kaupoissa. Ei ole kysymys myöskään siis tekstin koosta, vaan taustaväristä. No energiapitoisuus, niin siitä sanon ihan tosissani, että me voin puhua siitä kahdella tavalla. Jos joku ostaa tuotteen, joka on pakattu, niin hyvin harvat ihmiset omassa ympäristössään niin eh, laskevat näitä annoskohtaisia energia-arvoja. ja miten rasvan eh, määrä on. Minun täytyy tietää, että miten, mikä tämä yhteiskertymä on. Tässä on myös tietoa diabetikoille ja allergikoille, eli siis tämä annoskohtainen aineisten ilmoittaminen on tärkeää. Miten matemaattisesti näitä voidaan sitten lasketaan. Jos etupuolella sanotaan, että sadassa grammassa on niin ja niin paljon kaloreita ja muualle sitten sanotaan, että jossakin muualla, että 125 grammaa sisältää niin ja niin paljon. Ei kukaan sinne katso nähdäkseen, mitä siellä on kaloreista. Eli siis silloin etupuolella oleva tieto on väärin. Tällä tavalla, kun näitä uudelleen lasketaan ja tällainen tieto e, estyy menemästä kuluttajille, jotka sitä tarvitsisivat. Thank you. I would like to, uh kiitoisi, haluaisin sanoa kaksi huomiota ensinnäkin alkuperämaasta. Kuluttajat ovat kiinnostuneet alkuperämaasta. Se antaa heille paljon tietoa tuotteesta hyvin yksinkertaisella tavalla, jota tätä tietoa he eivät saa millään muulla tavalla. Ja joissakin tapauksissa he ovat erittäin tunteikkaita tämän alkuperämaan suhteen. Ja meidän pitää kunnioittaa tätä asennetta, joka meidän kuluttajillamme ja äänestäjillämme on. Olisin samaa mieltä siitä, että me tarvitsisimme vaikutusten arvioinnin, mutta sanoisin, että kuluttajat ovat etusijalla ja tuottajat tulevat sitten toisena tässä tapauksessa. Loppujen lopuksi me tuotamme kuluttajien tarpeisiin eikä toisinpäin. Toinen huomioni liittyy tarkistuksen, josta äänestettiin ensimmäisessä käsittelyssä, käsittelyssä tämä liittyy multiplex äh, elokuviin, jotka antavat joka antaa tietoa siis pakkauksessa tästä elintarvikkeesta, joka on tuotettu. Eli puhutaan tällaisista äh, tuotteista, joilla on kielteinen tai hyvin pieninen eli, äh, ravintoarvo, noin 100 kaloria ja tuhan, miljoonia ja miljoonia nuoria ihmisiä ostavat popcornia ja he eivät saa minkäänlaista tietoa siitä. Heillä on sellainen äh, he, ruoka, josta heillä ei ole minkäänlaista tietoa, eli ei minkäänlaista merkintää siitä, mitä he suuhunsa pistävät. Ja me puhumme tällaisesta asiasta aikana, jolla meillä on epidemia, jossa nuoret ihmiset ovat ylipainoisia ja liikalihavia ja erittäin monissa maissa Euroopassa. Eli on erittäin tärkeää, että me teemme tämän tarkistuksen jotta saamme eroja kuluttajakäytökseen. Ja toivottavasti me pääsemme yli tästä vaikeasta. Tämä on elokuvateatterissa erittäin tärkeä asia. Jos ihmiset käyvät tällaisissa elokuvissa, niin he tietävät, että kun he saavat tämän ruoan, niin se, se on, siitä pitää saada tietoa. Eli me puhumme nyt kalori pommeista, jossa on paljon rasvaa ja sokeria. Eli puhumme popcornista ja limonadeissa, niissä ei ole mitään muuta kuin sokeria ja tärkkelystä ja, ja rasvoja. Ja niitä annetaan nuorille ihmisille, eli miljoonille nuorille ihmisille, jotka eivät pysty mitenkään tietämään, että mitä he suuhunsa pistävät. Eli, ja heillä ei ole vanhempia paikalla valvomassa. Ja monet nuoret, jotka ovat ehkä noin kaksikymppisiä, niin ne, me, he menevät elokuviin. Ja on erittäin tärkeää, että tämä tieto on näkyvillä. Ja meidän pitää selvittää nämä tyypilliset vaikeudet ja meidän pitää äänestää tästä asiasta. Thank you. And Mr. Rossi. Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto prendiamo atto. Kiitos puheenjohtaja. Niin esittelijä ainakin jossain kohdin on näyttänyt ö, tulleen meidän pyyntöjämme vastaan, mutta tässä vielä ristiriitaisuuttakin on esimerkiksi, mitä tulee energiapitoisuuteen 100 grammaa kohti. Useimmiten kaloripitoiset tuotteet, eh, esimerkiksi 10 eh, grammaa, 9 grammaa on tämä annoskoko, eli lusikallinen, kun puhutaan esimerkiksi öljyistä, ja todellakin paljon rasva sisältävästä tuotteesta, eli tällöin ei voida ottaa lähtökohdaksi 100 grammaa, koska 100 grammaa oliiviöljyä esimerkiksi on valtava määrä kilokaloreita verrattuna siihen, mitä tämä perinteinen lusikallinen sisältää. Eli jos sanotaan 100 grammaa, niin kyllä se harhaan johtaa ainakin tässä tapauksessa kuluttajaa. Ja jos todellakin halutaan tällaisia viitteitä esittää, niin tulisi voida olla mahdollista sanoa 100 grammaa tai sitten eh, eh, annoksen suhteutettuna. Eli molemmat nämä voitaisiin esittää, koska joissain tapauksissa tilanne on muuten vähän hassu. Tuoteluottoa tarvitaan, sillä jos todellakin halutaan huomioida kuluttajien eh, näkemykset niin esittelijä, kyllä kuluttaja haluaa saada tiedon siitä, mitä hän syö. En tiedä, miksi nyt sitten emme halua kertoa siitä, mistä tietyt tuotteet ja ainesosat ovat peräisin. Puolustammeko tässä joidenkin valmistajien etuja ehkä? Miksi? Mitä pelätään? Miksi ei haluta sanoa, mistä ainesosat tuotteessa ovat peräisin? Jos haluamme kuluttajia palvella, niin nämä tiedot on esitettävä, koska kuluttaja haluaa ja kuluttaja on oikeus saada tämä tieto. 40, artikla 9 ja 70, kun sekin meille käy, koska tällä tavalla harhaan johtavat merkinnät jäisivät pois. Katsoisin, että jos puhutaan esimerkiksi esimerkiksi juustosta ja siinä käytetään eh, tätä eh, liikennevalojärjestelmää, punainen valo palaa, niin silloin ei uskalla ehkä juustoa ostaa ja ostaakin tuotetta, joka on vielä vahingollisempi kuin juusto. Ja onhan nyt selvää, että ei kukaan kilokaupalla juustoa syö. Jos joku pistää suuhunsa vaikka persiljaa kilokaupalla, niin kyllä siitäkin saattaa terveyshaittavaikutuksia tulla. Eli mm, kyllä tässä nyt pitää vähän suhteellistaa tätä. Eh, niin. Eli pidetään nyt tässä kuitenkin vähän jäitä hatussa. Ja sitten eh, sivu 30, eh, tämä tarkoitus 48. Elintarvikkeita voidaan eh, jossain yhteyksissä viedä vain englanninkielisillä merkinnöillä, jos esimerkiksi lentokentillä liikkuu tai lennoilla, niin on vähän hankala ymmärtää, miksi tuotteen valmistaja ei voi käyttää useampiakin kieliä merkinnöissä. Sekin kielletään, sekin kielletään. Tässä sanotaan myös englanniksi, siis tämä velvoite ok, hyvähän se on, mutta en tiedä miksei tuottaja voi näitä merkintöjä muillakin kielillä esittää, esimerkiksi italiaksi, ranskaksi, saksaksi, jos tietää, että kuluttaja näitä kieliä käyttää, eli tätä en ainakaan ymmärrä. Sitten tarkistus 32 sivulla 23 ainakin näillä omilla sivuillaan, niin Tässäkin on yksi vähän hassu juttu. Eli kielletään sokeri- ja rasvavähennysten e, ilmoitus, jos samanaikaisesti kalorimäärä ei vähene. Tämähän on ihan absurdia. Ehkäpä e, vihreät e, voisivat tässä vähän auttaa. Eli jos on mahdollista korvata vaikkapa sokereita tai rasvoja vaikka kuiduilla, koska, e, koska ne ovat hyvin kaloripitoisia kyllä, mutta eivät millään tavalla haitallisia e, elimistölle, vaan pikemminkin päinvastoin. Eli jos tällä tavalla voidaan vähentää rasvoja ja sokeria, niin miksi tätä ei sitten voi ilmaista, koska aina sanotaan, että kuitu on hyväksi, kuitu on hyväksi. Ja jos ainakin osittain tällä tavalla voidaan vaikka rasvoja ja sokerita korvata, ottaa tilalle e, lisää kuituja, kalorit säilyvät savana, mutta tätä ei voi sitten ilmaista en tiedä. Kummalliselta tuntuu tämäkin juttu. Sitten luettavuus. Eli nämä ö, kirjainkokojutut. No sitten jos tapahtuu virhe ja tulee korjaus tehdä, niin sitten on taas äänestettävä tekstistä komissio- parlamentissa. Tuntuu hullulta. Olisi ehkä parempi, että kirjainkoko määritelmät voitaisiin esittää tämä komissiolle, komissiolle teknistä arviointia varten. Komissio varmasti pystyy tässä hyvät arviot tekemään ja sitten jos virheisiin päädytään, niin voidaan tehdä muutokset komissiossa ilman parlamenttia ja neuvostoa. 66 sitten seuraavana sivu 38. Tässäkin kalori viittaukset, e, sanotaan keski-ikäinen nainen, hänen päiväkulutuksensa. No, selväähän on, että ero on naisten ja miesten e, päiväannoksen välillä. Jos tässä nyt sanotaan e, keski-ikäinen näin en noin tiedä, jos jo jotkut standardit valitaan aikuisten lasten osalta, niin tässäkin on eroja sen suhteen, kuinka paljon ihminen painaa. Ehkä kannattaa jokin keskiarvo valita, ja tässä on nyt sitten lähdetty liikkeelle miehestä, naisesta, keski-ikäisistä ei kannata tehdä tässä nyt arviointia arvioinnin päänne, koska tässä saattaa syntyä myöskin harhaanjohtavia vaikutelmia, kun lähdetään määrittelemään näitä kokoja ja niihin pohjautuvia arvoja. Ja sitten kysyisin esittelijältä hieman näistä pakkauksista. satellaan esimerkiksi pakastettua keittoa tai pakastettua kalaa, josta sitten voi tehdä hyvää kalakeittoa, niin miten voi olla mahdollista – määritellä tämän kokonaisuuden tilannetta, koska Esimerkiksi tällainen pakasteseos, siinä on erilaisia ainesosia, erilaisia kaloja, ne on eri aikaan pyydetty, eri aikaan, eh, eh, eri aikaan sitten pakastettu, ja niin näin myöskin kasvisten osalta. Ja sitten kun tämä seos pannaan pakkaseen, niin sieltä löytyy sitten ainesosia, jotka on pakastettu hyvin eri aikoina. Eli pitäisikö joka ikisen ainesosan osalta sitten oma pakastuspäivämäärä kirjata tähän pakkaukseen? Eli tässä tulee sitten ehkäpä 18 eri viimeistä myyntipäivää. Yksi kalan osalta, yksi perunan osalta, yksi eh, porkkanan osalta ja sillä tavalla sitten. Eli silloin pitäisi olla kyllä varsinainen kirja asiakkaalla kaurassaan, josta löytyisi se, miten eri pakkauksessa olevat yksityiset ainesosat milloinkin vanhenevat. Sitten tässä 17 sivu, se oli kanssa vähän hankala. Tietysti pitää miettiä, miten menetellä tuotteiden kanssa – jotka tuoreena tuoreena pakataan ja myydään, mutta sitten jos ne ensiksi pakataan ja laitetaan sitten vitriinin ja siellä ne muutaman päivän säilyvät, niin silloin pitää kyllä näitä säilytysaikoja ja merkintäsäännöksiä noudattaa. Toivoimme, että olisi velvollista todellakin kertoa sitä, kuka on varsillainen eh, tuotteen valmistaja, ei siis tällainen suuri tuote supermarkettiketju, vaan varsinainen valmistaja. En tiedä, miten tämä asia on nyt ajateltu hoitaa, mutta siihenkin tulisi huomiota kiinnittää. Kiitos. Christa Klans. Ja, Dankeschön. Also wenn es um Lebensmittel geht, dann sind wir alle sehr sensibel. Niin, kun on kysymys eh, elintarvikkeista, me olemme hyvin eh, herkkätunteisia ja meillä heräävät monenlaiset tunteet, mutta ihmiset aina orientoituvat hinnan mukaan. Meillä on toinen käsittely menossa. Meillä on 402 tarkistusta, eikä näytä nyt näytä siltä, että me voisimme nyt näistä löytää ratkaisuja. Pari-kolme kohtaa, jotka minulle ovat tärkeitä ovat ensinnäkin tämä alkuperämerkinnät jos vaikka on suuri meijeri ja Eiffelistä, Belgia, Belgiasta ja Alankomaista tulee maito ja sitten kun maito on juustossa hyvin monesta maasta, niin silloin voidaan sanoa, että tämä on eurooppalaista tuotantoa. Ja sitten jos alkuperämerkintä on maan tai alueen mukaan. niin se ei onnistu tällaisessa tapauksessa. Jos kuluttajana halutaan ehdottomasti tietää, mistä tuote on peräisin, niin se kyllä voi selvittää. Meillä on mahdollista ostaa joka puolella Euroopasta tiloilta tuotteita. Meillä on alueellisia tuotteita, joita markkinoidaan, joita voidaan ostaa jos ketchupissa ei lue sitä, mistä tomaatit ovat peräisin Espanjasta tai Chiilestä, niin minä voin luopua koko ketchupista. Alkuperämerkintä on sellainen asia, että mm, elintarviketeollisuudella on hyvin suuri markkinointimahdollisuus e, tässä, kun ihmiset, e, kuluttajat haluavat tietää, mistä tuotteet ovat peräisin. Mutta pitäisi nyt katsoa näitä eikä tehdä tästä nyt sellaista avainkysymystä äänestyksessä. No sitten tällaiset imitaatiot ja niiden merkinnät. Jäljennökset ja imitaatiot ja innovaatiot. jäljennös on jotain aivan muuta kuin innovatiivinen tuote. Tällainen minun mielestäni asioita pitäisi kutsua oikealla nimellä ja puhuttaisiin korvaavasta tuotteesta. Meillähän oli korvaavia ja korvikkeita kun sotien jälkeen paljon. Oli muun muassa korvike kahvin sijasta, kun kahvia ei ollut. Ja ihmiset ympäri, ymmärsivät sen, jos on tällainen juusto korvike, niin kyllä sekin ymmärretään. En nyt lähde siihen taistoon, että onko tämä nyt etu- vai takapuolella tämä tieto. Se pitää olla luettavissa. Ihminen ottaa mielellään tuotteen käteen. Ja jos, jos vaikka kirjaimet ovatkin pieniä, pieniä, niin kyllä se pitää olla luettavissa kuitenkin. Eli en ryhdy tästä nyt taistoon. Minä toivon nyt, että me yhdessä löydämme sen hyvän ratkaisun, jota tarvitsemme. Thank you. Uh, Miss Ayuso. Rouva Ayuso, olkaa Gracias, presidente. Eh, yo lo primero que quiero es reconocer el, el... Kiitos. Ihan ensin haluan kiittää tästä työstä, jota Rova Summer on tehnyt. Tämä on erittäin monipuolinen mietintö. Ja olen samaa mieltä lähes kaiken kanssa, mitä on sanottu, mutta halusin vain sanoa ihan lyhyesti pari asiaa. Ensinnäkin näistä merkinnöistä. Tärkeä asia on yhtenäismarkkinat ja me, meillä ei pitäisi olla kansallisia, ei, ei pitäisi olla kansallisia sääntöjä, jotka asettavat vaaraan yhteismarkkinat. Tämä on erittäin tärkeä yrityksille, pienille ja suurille ja se on myös tärkeä asia kuluttajille kun puhutaan merkinnöistä, niin meidän pitäisi löytää tasapaino kuluttajien oikeuksien välillä, eikä pitäisi ylirasittaa yrityksiä byrokratialla, koska tämä voi tehdä tuotteista liian kalliita ja kuluttajathan ne maksavat sitten loppujen lopuksi. koko, sen pitää olla luettavissa ja koon pitäisi riippua siitä, millainen paketti on. Ei ole sama asia, jos katsotaan vaikka litran pakkausta tai pienempää pakkausta ja alkuperämaa on erittäin tärkeä kuluttajille, erityisesti tuoreiden tuotteiden, esimerkiksi lihan ja kalan osalta. Ja tietysti sen pitäisi olla vapaaehtoista, koska alkuperämaa voi, olla, voi tuoda lisäarvoa ja tuottajat haluavat ehkä tuoda lisäarvoa tuotteelleen ja haluavat ilmoittaa tämän alkuperämaan. EUn sisällä elintarvikesääntely on niin kattavaa ja niin tiukkaa, että tämä itsessään on lisäarvoa elintarvikkeille ja monet kuluttajat tietävät tämän ja meidän pitäisi saada tietoa enempää, enemmän esille siitä, että Euroopan unionin alueella tuotettu ruoka on erittäin korkeatasoista verrattuna kolmansista maista tulevaan, tuleviin elintarvikkeisiin. Ja me, ne kilpailevat meidän omien elintarvikkeidemme kanssa ja, ja tämä aiheuttaa kuluja tuotannolle. Jos ihmiset lisäävät vapaaehtoisesti tietoa paketteihin, niin se tarkoittaa sitä, että tuote saa lisäarvoa ja se on houkutteleva ja muuten minun ei tarvitse toistaa, mitä muut kollegat tässä ovat jo sanoneet. Ah, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin muutaman kommentin tässä antaa. Vaikka tätä keskustelua on käyty jo aika kauan, niin olen vakuuttunut siitä, että meidän tavoitteemme tässä suosituksessa ovat hyvät. Me haluamme tarkkaa tietoa kuluttajalle ja haluamme myöskin suojella kuluttajan terveyttä. Mutta me emme voi puhua pelkästään kuluttajista. E, valmistajan kärsimä vahinko e, saattaa toteutua silloin, jos sääntely on liian tiukkaa. Ja sehän sitten loppujen lopuksi kaatuu myös kuluttajan niskaan. Ei pitäisi vahingoittaa suuria yrityksiä, mutta ei erityisesti pitäisi varoa pienten ja keskisuurten yritysten vahingoittamista. Me mietimme annoskokoa ja pohdimme sitä. Ensimmä tämä, äh, minun mielestäni annoskoko pitäisi aina olla mainittu kääreissä – kun ilmoitetaan nämä asiat, niin kuluttaja pystyy järkevästi tekemään valintansa. Jos on 100 millilitran tai 100 gramman määrästä kysymys ravintoarvon mittauksessa, niin se on, on harhaan johtavaa 100 grammaa on aivan liikaa, jos on vaikka tiktak tai purukumi kyseessä. 100 grammaa 100 millilitraa annos kokona. Se pitää olla etupuolella tai kääreen takapuolella. Sillä tavalla, että kuluttaja voi vertailunsa tehdä. Ai niin, anteeksi sitten vielä olen ehdottanut 302 kohdassa minä on tämä kompromissiehdotus. Miskadini. Grazie. Eh, sarò... Kiitos lyhyt puheenvuoro. Tässähän oli melko pitkään keskustelua tästä aiheesta käyty. Ja näkemyserot ovat tulleet ilmi, kun nyt pyritään näihin joskus hankalinkin kysymyksiin ratkaisu löytämään. Tässä kuluttajien edusta tulisi lähteä liikkeelle – Se on ensisijaisen tärkeää, mutta ei käytännössä helppo toteuttaa. Ja tässä keskustelu viime vaiheessa emme ole kovinkaan paljon keskustelleet yksityistä merkinnöistä, sillä ensimmäisen käsittelyn yhteydessä parlamentissa tämä asia jäi ilman käsittelyä, mutta katsoisin, että tämä on tärkeä asia kuluttajan kannalta. Kuluttaja haluaa tietää, kuka on todellinen tuottaja ollut. on hyvä, että e, kuluttaja e, jo kaupassa voi huomata, jos tuotteen tuottaja onkin vaihtunut. Sitten pakasteista. E, saatan on olemassa se riski, että tässä tapahtuu syrjintää verrattuna muihin jalosteisiin, joilta ei tämän tyyppisiä merkintöjä ja tietoja vaadita. Jäädyttäminen tietysti on yksi tehokkaimmista säilytysmekanismeista, ja siksi mielestäni ei tulisi aiheuttaa lisää kustannuksia tälle ketjulle, koska se varsin hyvät vakuudet antaa varsinkin jos nämä kylmäketjuvalvontatoimet aiotaan toteuttaa, ne kyllä ovat tärkeitä. Ja siksi päivämäärä eh, on ehkä hankala, koska joskus tällaiset merkinnät saattavat vieraannuttaa kuluttajan käyttämästä näitä tuotteita, pakasteita ja ehkä näin kuluttaja siirtyy vähemmän terveellisiin tuotteisiin, kuten jalostettuihin tuotteisiin. Ja on erittäin tärkeää, että tekstimerkinnät ovat luettavissa olevia. Ei riitä, että määritellään pelkästään kirjasin koko ja luettavuuteen vaikuttavat monet muutkin seikat, jotka tulee huomioida ja olisi hyvä tässä löytää kompromissineuvoston kanssa. Ja sitten asia, joka vielä aiheuttaa hämmennystä, eli 100 grammaa tai annoskoko. On ihan selvää, että 100 grammaa on tärkeää, eh, jotta vertailu on mahdollista on hyvä voida verrata kahta tuotetta keskenään, mitä eh, ne sisältävät suhteessa 100 grammaan, mutta eh, kannattaa myöskin puhua annoskoosta, koska silloin asia suhteutuu siihen, miten paljon tuotetta yleensä syö. Pakatuissa tuotteissahan monesti pakataan annoskohtaisesti. Jos esimerkiksi on korppuja, niin syö ehkä yhden pienen paketin korppuja. Jos syön vaikkapa palan suklaata, niin haluan tietää paljonko se yksittäinen pala sisältää energiaa, koska tällöin saan todellisen kuvan siitä, mitä olen syönyt. Esimerkiksi 100 grammaa eh, on hyvä hyödyllinen tieto, kun tuotepakkauksia keskenään vertailee, mutta sitten kun ajatellaan omaa kulutusta, niin on hyvä tietää, eh, että ja tos, todellakin European Food European Councilkin on tehnyt tutkimuksen siitä, että kuluttajat ymmärtävät tämän asian helpommin, siis annoskohtaiset tiedot tuntuvat selkeämmiltä ymmärtää kuin eh, tiedot 100 grammaa kohden. On hyvä, jos ilmaistaan tiedot 100 grammaa kohden, mutta tärkeää olisi myöskin saada tieto siitä, paljonko yksi annos koko mitäkin sisältää, jotta ymmärrämme, kuinka paljon syömme jotain, kun annoksen syömme, Esimerkiksi aamiaisella saatan syödä vaikkapa neljä keksiä. Olisi hyvä tietää, mitä tällainen kokonaispakkaus sisältää. E, eihän kukaan lähde punnitsemaan, punnitsemaan, e, punnitsemaan tuotteita ennen kuin niitä suhunsa pistää, jotta tietää paljonko energiaa syö. Ja siksi katsoisin, että olisi hyvä, että nämä annoskohtaiset tiedot myöskin ilmaistaisiin. Kiitos. Ja, tack. Förlåt, jag är sen och missade en del av Kiitoksia. Minä en ollut koko ajan tässä mukana. Osa keskustelusta meni ohi. Minun mielestäni on kuitenkin tärkeää, että me jatkamme samoilla linjoilla samoja työtä olemme tehneet alkoholin kanssa. Mutta tämä parlamentin ehdotus alkuperämerkinnästä parlamentista on parempi kuin neuvoston on hyvin tärkeää tietää, mistä eläin on peräisin, missä se on elänyt ja kuinka se on teurastettu ja miten se on kuljetettu. Komissiohan jatku, jatkaa edelleen. Eh, sehän ei tee ehdotusta, vaikka olemme ainakin kolme kertaa sitä siltä pyytäneet. Mitä sitten alkoholiin tulee? Eh, neuvosto on tehnyt ehdotuksen ja minusta tuntuu, että suurin osa eh, kuluttajista ei ollenkaan ymmärrä, kuinka paljon kaloreita alkoholissa on. Muutenkaan sitä ei ole terveellistä ei juoda, mutta puolitoista, kilo, puolitoista kertainen kalorimäärä siinä on esimerkiksi sokeriin verrattuna. Esimerkiksi valkoviinilasillinen, makea valkoviinilasillinen, siinä on paljon enemmän kaloreita kuin limsapullosta, joten meidän täytyy nyt kiiruhtaa tätä asiaa alkoholin osaltakin näitä merkintöjä. Sitten pari muuta pienempää tarkistusta. Vilmutin kanssa olen tehnyt näitä muun muassa. Me 152 tarkistuksessa otamme esiin, että meidän täytyisi kiinnittää huomiota tällaisiin harhaanjohtaviin merkintöihin. Esimerkki omasta maa, maastani, että sa, sanotaan, että suklaakakku, jossa on mustikoita ja niitä kuitenkin on vain hyvin vähän siellä. On kummallista, että elintarvikevirasto maassa on sitä mieltä, että tämä on aivan oikein. Niillä ei ole mitään sitä vastaan siis, että siellä ei puhuta näistä mustikoista, vaikka, vaikka siellä kuvassa on niitä. Niin, sitten muunista vielä. Me äänestimme ensimmäisessä käsityks- käsittelyssä sitä. Meillä on kanahäkit kielletty tämän vuoden alusta ja on hyvin tärkeää, että e, munatuotteissa on tämä munan tunniste sillä tavalla, että kuluttaja voi välttää muualta tuotuja häkkikanaloiden tuotteita. Kiitos. Thank you. And now I give the floor to the representative from the Commission, Mr. Matsoutakis. Thank you, uh, Tim. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin innokas, kun kuulen, kuuntelen tätä keskustelua. Meillä on samat kannat siitä, no meillä on täällä jälleen paljon tarkistuksia. Ja me toivomme, että pystymme keskittymään näihin tärkeimpiin asioihin, jotta voimme saada aikaan kompromissin toisessa käsittelyssä. Ja tietysti komissio aikoo työskennellä tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tässä on monia asioita, joita on tullut esille näistä tärkeistä asioista tai asiat, jotka ovat suurimpia huolenaiheja kuin arvoisille jäsenille. Esimerkiksi tämä pak- pakkausmerkintä, kuten sanoitte, komissio tuki tätä alunperä, alkuperäistä tarkistusta ensimmäisessä käsittelyssä. Eli näistä ö, pakkausmerkinnöistä. Ja meillä, meillä on ollut aikamoinen pettymys pettymys se, että neuvosto ei seurannut tätä ehdotusta, joka komissio teki parlamentin tukemiseksi. Ja me sanoimme, että me tukisimme sitä kantaa, joka parlamentilta annetaan tälle asialle. Eli me pidämme edelleen tuemme voimassa näille pakkausmerkinnöille. Mitä sitten tulee tähän alkuperämaa merkintöihin? Tässä on erilaisia kantoja esitelty ja ne argumentit, joita on saatu molemmilta puolilta, ne ovat erittäin ymmärrettäviä. On monet kuluttajat ovat pyytäneet sitä, että he saavat tietää tämän alkuperämaan ja lisäksi tämä on vaikeaa joissakin tapauksissa antaa tämä tieto kuluttajille, tuottajilta ja valmistajilta. Me uskomme, että kanta, jonka neuvosto on esittänyt, on, sitä on vaikea päästä yli, ja me toivomme, että voitaisiin harkita tätä kantaa parlamentissa ja voitaisiin saada aikaiseksi kompromissiehdotus. Luettavuus on tietysti tärkeää. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että on, tämä on, asia on tunnustettu. Ja olemme erittäin iloisia myös siitä, että esittelijä ehdottaa sitä, että voitaisiin tukea parlamentin, äh, anteeksi, neuvoston kantaa. Hyvä puheenjohtaja, minä päätän tähän ja nämä olivat nämä tärkeimmät asiat, joista on tässä keskusteltu. Kiitos. Ja esittelijä sitten voi reagoida, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vaikka usein otteisen asian ollut esillä, niin edelleenkin keskustelun tarvetta näyttää olevan. Ensinnäkin painottaisin sitä, mitä Krista Klaas esitti. Eli tässä nyt ollaan menossa toiseen käsittelyyn ja jokaisen tulee miettiä omaa kompromissivalmiuttaan tuolloin. Ei ole hyvä, että vastapuolen tulisi aina olla valmis kompromisseihin. Kyllähän jokaisen tulee olla valmis hieman joustamaan. Ja toivottavasti huomenna varjoesittelyiden kanssa, kun asiasta keskustelemme, löydämme tässä paremman yhteisen linjan. Kronologisesti käynyt läpi käytyä keskustelua. Milmet totesi, että transrasvoista tulee velvoittavasti tiedot esittää. Hän ei halua tästä luopua. No, transrasvot ovat minulle melko lailla yhdentekevä asia. Tämä on myös tekninen hankaluus, sillä luonnolliset ja mm, keinotekoiset transrahat on hankala erottaa toisistaan. Ja niin kuin joku tässä totesi, on monia tuotteita, jotka luonnostaan jo sisältävät eh, transrasvahappoja ja jos ilmoitus olisi velvoittava, niin tämä saattaisi tuoda mukanaan negatiivisia vaikutuksia, kun esimerkiksi maitotuotteista puhutaan. Ja kysymys kuuluu, haluammeko näin, haluammeko varoittaa kuluttajia esimerkiksi siitä, että tuotteissa on transrasvoja, vaikka se on ihan välttämätöntä siksi, että ne ovat luontaisia tuotteille esimerkiksi maidolle ja maitotuotteille. Se on tässä hankaluutena. Eli luonnollisia ja keinotekoisia transrasvoja ei voi erottaa toisistaan. Ja siksi, jos transrasvahapot mentäisiin kieltämään, ei se tunnu realistiselta lähestymistavalla, tai koska myös luonnollisia sellaisia on olemassa. Mutta tähän varmasti voidaan vielä palata. No niin, tarkistusehdotuksia todellakin on paljon. Esittelijänä olen itsekin esittänyt melkoisen määrän tarkistuksia. Se johtuu siitä, että ministerineuvosto on kaikkia yksityiskohtia huomioinut ja sitten kollegoilta myöskin tarkistusehdotuksia on saatu ensimmäisen käsittelyn pohjalta. Ja niin hyvä, näin. Ja viime kerralla jo tätä asiaa käsittelimme. Toteaisin vielä, että olen esittänyt 30 suunnilleen tarkistusta, jotka ovat luonteeltaan ihan teknisiä. Ja tämän sanon erityisesti varjoesittelijöille. Ensinnäkin näissä on kyse siitä, miten mukautua uudistuksiin, jotka Lissabonin sopimus on mukanaan tuonut. Ja oikeudellinen yksikkö totesi, että on hyödyllistä tällä tavalla vielä tehdä tarvittavat muutokset. Eli tämän haluan sanoa, nämä ei ole siis sisällöllisiä tarkistusehdotuksia luonteeltaan, vaan ihan teknisiä mukautuksia. Ja sitten alkuperämerkinnät. Tätä monet kollegat kommentoivat ja totesivat, että tämä on tärkeää kuluttajien kannalta katsottuna ja monissa keskusteluyhteyksissä tämä on esiin noussut. Kuitenkin on muistettava, että me emme tiedä, onko Euroopan laajuisesti tämä kuitenkaan kuluttajille tärkeä asia. On tehty varsin vähän tutkimuksia vain muutamassa jäsenmaassa, jossa alkuperämerkintöjä on tarkasteltu ja sitä, miten tärkeiksi kuluttaja ne kokee ja tulokset ovat pitkälti sellaisia, ettei asia olisi välttämättä kovinkaan tärkeä asia kuluttajalle. No, paljon saattaa ehkä riippua siitä, missä maassa tutkimukset on tehty. on ehkä hyvinkin mahdollista, että kaikissa maissa kuluttaja ei välttämättä pidä alkuperämaan tietämistä kovinkaan tärkeänä. Saksassa esimerkiksi e, tätä ei pidetä niin tärkeänä asiana. Hinta, hinta se on, joka Saksassa tuntuu ratkaisevan ostopäätöksissä. Mutta <clears throat> ehkä jossain muussa asemassa tilanne on toisenlainen. Tärkeää kuitenkin olisi saada hyvää tieteellistä perustaa, ja sitä ei tässä vaiheessa vielä ole, vaan ihan henkilökohtaisista olettamuksista lähdetään liikkeelle. Ja kuluttajasuojajärjestöt tätä kyllä myöskin rummuttavat, mutta emme tiedä, onko tämä kuitenkaan fakta. Matodakis sitten komissiosta ihan hyvin viittasi seikkaan, jota myös kollegat kommentoivat, eli alkuperämerkintä asia on asia, joka liittyy myös hankaluuksiin, kun ajatellaan sitä, miten paljon byrokratiaa tähän liittyy. Selvää on, että varsinkin pienistä yrityksistä puhuttaessa tämä olisi ongelma, ja toteaisin, että 80 prosenttia eh, elintarvikealasta nimenomaan koostuu pk-yrityksistä ja siksi tämäkin seikka tulee huomioida. Ja olennaistahan on se, että kuluttaja nämä lisätoimet ja ponnistukset joutuu sitten loppujen lopuksi maksamaan, nämä lisämerkinnätkin. Ei yrittäjä ja yritys niitä itse maksa. Ja tämäkin kannattaa mielessä pitää. Mutta varmasti jonkinlaisen ratkaisun tässä päästään. Periaatteessa en vastusta suinkaan alkuperämerkintöjä, mutta on katsottava, miten ne voidaan käytännössä eh, hoitaa ja myöskin kustantaa. Eli kannattaa varmaan tästä asiasta vielä keskustelua jatkaa myöskin ministereiden, ministerineuvoston kanssa. Sitten annoskosta alkuperäinen oma ehdotukseni oli sellainen, että määriteltäisiin annoskoko jollain tavalla. Tietysti voidaan ajatella, että ruokalusikka tai teelusikka tai kahvikupillinen tai siivu, nämä olisivat annoksia, mutta siivusta voidaan puhua vain silloin, jos eh, leikelystä tuotteesta on kyse, koska muutoinhan jokainen voi leikata eh, sellaisia siivuja kuin itse haluaa, jos vaikka leivästä tai juustosta puhutaan ja ruokalusikallinen sekään ei ole aina välttämättä samankokoinen, koska lusikkakooissa myöskin on jäsenmaakohtaisia eroja. Eli tämäkään ei ole ihan yksiselitteinen asia. <clears throat> Mutta tietysti hyötynä olisi se, että annos on helposti eh, ymmärrettävissä oleva käsite. Jos sanotaan vaikkapa ruokalusikallinen, niin ymmärtää mistä on kyse, mutta jos sanotaan 25 grammaa lastuja, on hankala ymmärtää, onko se kourallinen vai lautasellinen käytännössä. Ja siksi ajattelimme, että annoskoko tulisi määritellä komissiossa ja tehdä tämä yhteistyössä. Eli mm, sidosryhmien edustajien kanssa ja tässä mukaan tulevat myöskin sitten kuluttajasuojajärjestöt. No mikään helppo hankehan tämä ei olisi, mutta mahdollista sen tulee kyllä voida olla, koska sitten voidaan lähteä liikkeelle käsitteestä annos koko. Sinällään en vastusta sitä annos koko ilmaistaan, mutta on toivottavasti sitten mm, kuitenkin muistava se, että ei erota kaunistelemaan tuloksia sillä tavalla, että käytetään mahdollisimman pientä annoskokoa. Ja 100 grammaa vertailtavuuden vuoksi näitä tietoja ilman muuta tarvitaan. Ja myöskin neuvosto tätä esittää. Ja äh, ravintoaine taulukossa joka on sitten pakollinen, äh, tulee olemaan pakollinen äh, takaosassa. Ja siinä sitten on ajateltu myöskin näitä annoskokoasioita ja kun annoksesta puhutaan, niin tähän liittyy myöskin suuri loppaus jossa siis eh, todetaan, että etupuolelle ei tulisi pelkästään ilmaista tietoa eh, sadasta grammasta, vaan myöskin annoskoko, koska tällöin eh, tilanne on hieman haitallinen joidenkin tuotteiden osalta, jos käytetään sitä ilmaisua suhteessa sataan grammaan. No, tästä voidaan vielä keskustelua käydä, mutta täällä viitataan etuosaan sitten, koska takaosaan joka tapauksessa nämä tiedot tulevat. värjäävät elintarvikkeet. Tätä esitin itsekin ensimmäisessä käsittelyssä. Asia tulee vielä selvitellä ja olen kirjannut tähän kaikki ne kohdat, jotka on huomenna esiin nostaa, kun asia käsitellään varjoesittelyiden kanssa. elintarvikkeiden avoimuus, asiapaperi tässä, joka jaettiin aamulla. Eli tämä on sen tyyppistä lopaamista, joka ei kyllä saisi olla sallittavaa. Mutta ei mielestäni oli hyvä, jos kollegat läskivät pöytään kaikenlaisia lappusia. Näin hän kävi ensimmäisen käsittelyn yhteydessä. No, värjäävät elintarvikkeet. Siinä teollisuuden ero, e, eduissa on huomattavia eroja ja tässä yhtenä hankaluutena on asia, e, joka liittyy siihen, että tämä saattaa olla myöskin harhaan johtava asia, jos sanotaan, että e, väriään, e, vain värjäävillä elintarvikkeilla ja syntyy vaikutelma, että tuote sisältää paljon hedelmää, vaikka näin ei ole. Väri saattaa johtaa harhaan, mutta asetuksessa tätä asiaa on jo selvitelty. Luettavuus, kirjasin koko luettava merkintä on tärkeä, eikä pelkästään tässä kirjasin koko ole tärkeä, vaan esimerkiksi taustavärin aiheuttama kontrasti. Näihin aspekteihin liittyen tulemme esittämään oman kompromissimme, eli että monet aspektit vaikuttavat luettavuuteen esimerkiksi mikä on riviväli, kirjasinväli ja muut tekijät. Ehdotus olisi sellainen, että komission tulisi esittää sitovia määräyksiä sen suhteen, eh, miten luettavuus määritellään. Ja näin kannattaa minunkin mielestäni menetellä kysymys siitä, mikä olisi kirjasin koko, se on mielestäni niin tekninen kysymys, että me täällä parlamentissa voi asiasta päättää. Tarvitaan asiantuntemusta ja asiantuntijoita on hyödynnetty ja siksi tässä kannattaa ehkä noudattaa neuvoston ehdottamaa linjaa. Varsin pienistä pakkauksista puhuttaessa voidaan ehkä ajatella, että on mahdollista käyttää pienempää kirjasin kokoa. Ja ihan, ihan kaikkein pienimmät pakkaukset jäävät näistä merkintävaatimuksista ulkopuolelle senkin takia, ettei käytännössä ole mahdollisuus näitä merkintöjä niihin laittaa. Ja sitten vielä toteaisin, että on erityisen tarvikkeita, esimerkiksi vauvaruokia merkitään, niin silloin eh, oma lainsäädäntönsä säätelee kyseisen asian ja näin kannattaa jatkossakin mielestäni toimia. Tämä on ihan selvä asia, enkä usko, että se aiheuttaa suuriakaan hankaluuksia. Ja sitten tässä myöskin natriumia kommentoitiin, todettiin, että e, siitä tulee erityismerkinnät voida tehdä. No, kannattaa kuitenkin hieman realistisesti asiaa tarkastella, natrium tulee ilmaista, ei siis suolaa, jos tieteellisesti asiaa tarkastellaan, mutta päädyimme suolaan siksi, että kuluttaja ymmärtää sen paremmin. Mutta jos sen lisäksi kokonaisnatriummäärä eh, mainittaisiin tai natrium aidoista lähteistä, luonnollisista lähteistä, se voisi olla ihan hyvä ratkaisu, koska näin saataisiin myös käsitys siitä, miten luonnollisesta tuotteesta on kyse ja että on muitakin natriumlähteitä kuin suola pelkästään. Suolassahan vain 40 prosenttia on natriumia, mutta on muitakin eh, natriumlähteitä, natriumglutamaatti esimerkiksi. Ja siksi eh, kyllä minun mielestäni ainakin natriummerkintöä tarvittaisiin. mutta ministerineuvosto on ollut tässä asiassa vähän eri linjoilla. Saa nähdä, miten jatkossa sisämarkkinat tulee huomioida, niin kuin Grammar totesi. Kyllä, olen itse asiassa ihan samaa mieltä. Ja meidän tulisi hieman ottaa etäisyyttä siitä, että olisi mahdollista, että jäsenmaat ottaisivat käyttöön vielä erityismääräyksiä ja sääntöjä elintarvikemerkinnöissä. Tämä on tärkeää varsinkin, kun ajatellaan PK-yrityksiä, mutta jo ensimmäisessä käsittelyssä pitkälti hylkäsimme tällaisen lähestymistavan. Sitten verovapaat tuotteet mainittiin Rosin puheenvuorossa ja kielet merkinnöissä. Itse toin esiin sen seikan, että tulisi voida olla mahdollista verovapaassa myynnissä käyttää vain englanninkielisiä merkintöjä. Nyt se on sellainen keski. Kansainvälisillä lentokentillä tämä ehkä on ihan järkevää. Ei ole järkevää lähteä liikkeelle maan omasta kielestä, mutta ehkä kompromissi olisi englanti plus valtion oma kieli Kyllä se minulle kävisi, mutta ei kuitenkaan tunnu järkevältä, jos tässä vaadittaisiin pelkästään maan omaan kielisiä merkintöjä. Elokuvateatterit tässä mainittiin ja johdantosan kappaleissa on huomioitu, sitä uudelleen äänestetään. Ja Rossin puheenvuoron vielä aikuisen naisen päiväsanto, päivittäinen tarve. Jos nyt oikein ymmärsin, toivottavasti ymmärsin oikein, niin kollega vastusti sitä, että sanotaan pelkästään aikuinen nainen ja 2000 eh, kilokaloria. Tällöinhän tulisi myös miehen osalta tiedot ilmoittaa. No ihan eh, ok sinällään, mutta tämä päivittäinen tarve lähtee liikkeelle aikuisen naisen tilanteesta ja ehkäpä voitaisiin ajatella, että tämä maininta tulisi tehdä ja sitten tästä kunkin henkilön päivittäinen tarve sitten voi poiketa esimerkiksi miesten tarve on eri kuin naisten ja ikäkin vaikuttaa asiaan. Ja sitten pakastuspäivämäärä se nousi esiin useammassakin puheenvuorossa, on selvää, että tämä on ongelman asia silloin, jos tuote koostuu useasta osasesta. Ja aihe on vielä kesken käsittelyn ja tarvitsee varmasti vielä lisää selvitystä, mutta ongelma siis on tiedostettu. Ja pakastuspäivämäärä. Tuspäivä on tärkeä varsinkin ja olennainen lihasta puhuttaessa. Siihen liittyen tämä ehdotus ymmärrykseni mukaan tehtiin ja ehkä voidaan kiinnittääkin vain tähän huomiota. Ja sitten Rossi kysyi, mitä ovat etukäteen pakatut tuoretuotteet. Sekin on yhdessä tarkastusehdotuksessani määritelty, eli kyseessä on seuraavalliset tuotteet. Esimerkiksi puhutaan pakkaamattomista tuotteista, mutta sitten joskus eh, supermarketeissa päivittäistä myyntiä varten pakataan eh, tuotteita tuotteet johonkin pienen rasian, vaikkapa tuore salaatti. Tällöin todellakin puhutaan tuoretuotteista. Ja sitten omat merkinnät tai tuottajamerkinnät, jos tuote tai ei myydä tuottajan nimellä, vaan esimerkiksi supermarketeilla on omat ketjunsa, käyttävät omaa tuotenimeään, vaikka tuote tuleekin toiselta tuottajalta. No tässä sitten intressissä eroja on. Monet tuottajat sanovat, että eivät edes halua, että tuotteesta oma nimi löytyy, koska tuotantoa eh, tehdään eri supermarkettiketjuille ja tällöin käytetään erityyppistä menettelyä, mitä tulee esimerkiksi mm, sen suhteen, minkälaista tuotetta kukin haluaa ostaa, eikä välttämättä olisi hyvä eh, tuotteelle itselleen, jos eh, sen nimi löytyisi aina kustakin tuotteesta, vaikka se myydään sitten eri ketjuille, koska nämä ovat edullisempia tuotteita kuin tuottajan omat alkuperäiset tuotteet. Silloin enää kuluttaja ei ostaisi näitä alkuperäisiä, alkuperäistä tuotetta, jossa tuottajan oma nimi on mukana hinnan vuoksi. tällöin hän mentäisiin suoraan supermarketin ja ostettaisiin supermarketin nimen alla oleva tuote ja sitten tuottaja kärsisi tästä taloudellisia tappioita. No, tämä on siis todellisuutta, vaikka saattaa vähän hullulta kuulostaa. Ja tämäkin seikka varmaan on huomioitava. Ja Krista Klaas sitten puhui jäljitelmien merkinnöistä. Ehdotit, että voitaisiin sanoa vaikkapa korvikejuusto tai juustokorvike. No ei voida, koska sana juusto ei saa käyttää silloin, kun kyseessä ei ole juusto. Se on tässä ongelmana. Jos esimerkiksi tuote näyttää kinkulta, mutta ei ole sitä, niin silloin ei saa käyttää nimikettä kinkku. Se on tässä ongelma ja mietimme, miten tämä asia voitaisiin ratkaista. No niin, tässä nyt kommentoin esitettyjä puheenvuoroja. Vielä lopuksi painottaisin erästä seikkaa. Katsoisin, että meidän tulee niin pian kuin mahdollista – saattaa toinen käsittely päätökseen ja niin olisi hyvä, jos siinä sopu saataisiin aikaan eikä käsitellä asiaa sillä tavalla, että joudutaan sovittelumenettelyyn tässä asiassa. Ei ole edes selvää, saataisiinko sovittelumenettely myönteiseen päätökseen. On mahdollista, että siinä saatettaisiin epäonnistua, jos näkemyksessä on suurta eroa. Ja meidän tulisi nyt todellakin pyrkiä kompromissiin toisessa käsittelyssä. Sillä jos sovittelussa epäonnistuttaisiin, niin kuluttaja joutuisi vielä kymmenisen vuotta ainakin odotella ennen kuin saataisiin parannusta merkintöihin, ja se ei olisi hyvä asia. Niin, minä toivoin, että tässä voitaisiin jo lopettaa tämä keskustelu, mutta täällä oli vielä puheenvuoropyyntö. Niin, tämä liittyy alkuperämerkintöihin elintarvikkeissa. Minä olin Hongkongissa 150 henkilön kokouksessa puheenjohtajana ja me sopimme siinä, siinä että pitää olla kaikista maista tieto, missä, missä tämä on poi, toi, tuotettu. siis parman kinkkua Kanadasta. Jos tämä e, on viiniä, se on supermarketissa, se voisi olla ranskalaista ja italialaista viiniä, eikä ole minkäänlaista e, velvoitetta, mitä VTOhan tulee. Doha epäonnistui ja näin edelleen. Meillä pitäisi olla alkuperämerkinnät. Thank you very much. Now we will vote on this on the... No niin, 19. päivä sitten äänestetään. Minä en halua nyt uutta keskustelua tästä, koska muuten me emme pääse eteenpäin. 30 sekuntia saa esittelijä. Niin, mitä Sturdin puheisiin tulee alkuperämerkinnöistä, niin ei tämä ole niin vaikeaa, kun on tuotteista ja raaka-aineista kysymys, mutta se suuri kysymys, mistä me olemme keskustelleet, ovat näiden jalostettujen tuotteiden merkinnät. Se on aivan toinen juttu. On erilaisia näkemyksiä siitä, jotkut haluavat, että lihamme ilmoitetaan, toiset sitten, että pääainesosat ilmoitetaan. Erittäin vaikeaa ja hyvin monelta puolelta tämä on todettu, kuten komissiolta ja neuvostoltakin tämä vaikeus, mutta keskustelu jatkuu. Kiitoksia. Me äänestämme 19.4. ja sitten tämä menee heinäkuun täysistuntoon. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Rehun ja elintarvikkeiden tuontia Japanista Fukushiman onnettomuuden jälkeen koskeva täytäntöönpanosäädös. Täällä herra Fly. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kaikki tiedätte, Barroso ilmoitti viime viikolla Strasbourgissa, että me yhdistäisimme nämä alkuperäiset toimenpiteemme, jotka on hyväksytty komissiossa 25. maaliskuuta. Ja nämä pyritään yhdenmukaistamaan niiden toimenpideen kanssa, jota Japanin viranomaiset ovat tehneet Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Komissio hyväksyi eilen muutosehdotuksen, joka nyt, jota nyt sovelletaan Japanin viranomaisten osalta, eli Judan ja Cesiumin osalta. Cesiumin osalta. Ja tässä me pyrimme tar- takaamaan, että elintarvikkeet ja rehut, niihin sovelletaan samanlaisia standardeja kuin kotimaan markkinoillakin. Tämä oli yksi kritiikeistä, kun me hyväksyimme ensimmäisen muutoksemme, eli meidän tasot erosivat Japanin tasoilta, eli sellaiset, eli sellaisia eh, tuotteita, jotka eivät, joita ei hyväksytä Japanin markkinoilla, niitä ei pitäisi myöskään hyväksyä Euroopassa. Tämä uusi toimeenpide ei muuta mitään näistä sertifikaatiovaatimuksista, joita Japanille on annettu. Eli tuotteet, jotka tulevat Japanista, niin ne pitää olla sertifioitu Japanin viranomaisten osalta. Ja kun ne tulevat alueelta, joka on säteilyn alaisena ollut. Eli tämä ei vaikuta niihin vaatimuksiin, joita annetaan jäsenvaltioille, ja me teemme pistokokeita. Nämä toimenpiteet toimenpiteet, joita on nyt tehty, ne ovat suhteellisia riskiin nähden. Meidän pitäisi lisäksi tunnustaa, että alusta lähtien Japani on pitänyt komission tietoisena toimenpiteistä, joita ne ovat tehneet. Ne ovat vahvistaneet sitä, että ne eivät ole äh, hyväksyneet sellaisia tuotteita, jotka eivät ole kelpoisia Japanin markkinoille. Niitä ei myöskään siis tuoda EU-hun näitä tuotteita. Kuten sanoin, me pyrimme pysymään, pitämään nämä kokeet ajan tasalla. Ja kuten alunperin alun perin ajattelimmekin, niin näitä kokeita tehdään Japanissa näistä säteilytasosta ja niitä käytetään Japanissa pidemmällä aikavälillä. Ja haluaisin myös painottaa, että jäsenvaltiot ovat tällä hetkellä tai testaavat tällä hetkellä tuotuja tuotteita Japanista ja tulokset, joita olemme nähneet tähän mennessä, osoittavat, että nämä radionukliitasot ovat eri, radioaktiivisuustasot ovat toistaiseksi alhaisia. Eli nämä tasat, jota, tasot, joita meidän asetuksissamme on, eli nämä, ovat, nämä vahvistetaan tieteellisten asiantuntijoiden tahdosta ensi, tai ensisijassa. Vielen Kiitoksia. Onneksi vain vähemmän näitä esimerkkejä jatkuvasti on, mutta tässä on nyt yksi esimerkki siitä, miten komissio on täysin realiteettitajunsa kadottanut. Minun täytyy myöntää, että olin aivan äimänä, kun viikkoja sitten havaitsin, että komissio 25 vuotta vanhaa säännöstöä esittelee ja sanoo, tämähän on vielä modernia ja tätä voidaan vielä käyttää. Ja aivan selvästi sanoin, niin ei ole kysymys pelkästään raja-arvoista, jotka tiedemiehet ovat e, ilmoittaneet vaarallisiksi terveydelle. Me tiedämme jo pitemmältä ajalta, että tiede on yksimielinen tässä Euroopasta. Ja mitä meillä on sitten suosituksia EFSAlta niin ne ovat aivan kiistattomia, koskepa se geenimuunneltuja tai mitä tahansa. Kun on näin arkaluontoinen kysymys, eli se, mitä seesiumia tai jodia tai jotakin muuta vaarallista ainetta elintarvikkeissa on, niin melkein koko, kaikki Euroopassa ihmiset ovat huolissaan, voinko ostaa riisiä, voinko ostaa teetä. Ja sitten komissio tulee iskeä meille Chernobyl-asetukset eteen. Olen aivan todella äimistynyt. Pitäisikö pääosastolla olla hieman enemmän kontaktia todellisuuteen ja elämään? Muutama viikko menee ja sitten sanotaan, että ehkä tämä nyt ei olekaan ihan hyvä, kova, hyvä juttu, jos meillä on löyhemmät rajat kuin japanilaisilla. Mutta tämähän olisi voinut tulla kenelle tahansa, ei tähän nyt sitten komissiota tarvittu. Tässähän on tällainen megatiedotus takana. Tämä on todella heikkoa, heikkoa ja aivan niin kuin tyhmyys tässä tiivistynyt. Usein komissio on hyvin toiminut mielestäni, mutta tässä on nyt todella heikkoa, heikkoa työtä ja todellisuuden taju todellakin kadonnut. Anteeksi nyt sitten tämä kohdistuu teihin, mutta komissari Hauen on se, joka on tässä y- ytimessä. Ja samoin Barroso ja mm, ihmisille on hyvin, tai siis sanotaan, että, että kun japanilaisilla on tiukat rajat ja meillä on löysemmät rajat, niin tämä on todella hullusti, hullusti päin. Meillä täytyy olla varovaisuusperiaate käytössä. Precautionary principle, tätä ei tiedemiehet aina tunnusta, ja EFSAllekin tämä on sanottu, siis tällainenhan on olemassa. Ja varokaa tulevaisuudessa. Ehkä teidän pitää miettiä, ehkä teidän pitää keskustella niiden pääosastojen ja muiden tahojen kanssa, jotka elintarvikeasioita päivittäin hoitavat, jotta sitten saisimme jotakin järkevää syntymään. Kiitos puheenjohtaja. Olisin halunnut esittää pari kysymystä. En tiedä, ovatko nämä realistisia kysymyksiä, mutta kun puhutaan näistä radioaktiivisista tasoista, kalathan liikkuvat, eli kalat liikkuvat erittäin pitkiäkin matkoja joskus. Ja minä pohdin vain sitä, että miten voidaanko näitä valvoa näitä kaloja, kun he menevät, ne menevät Japanin rajojen ulkopuolelle. Eli onko tässä sellaista saastumista, jota, voitaisiin, jota kaloissa on, kun esimerkiksi Korean ja Kiinan alueella niitä, äh, niitä pyydetään. Eli voidaan sanoa, että ne menevät Tyynelle merelle, mutta kuitenkin tämä aiheuttaa ongelmia voidaanko niitä todellakin, tai voidaanko todellakin taata, että kalast, kaloissa, joita tehdään muilla alueilla kauempana, niin voidaanko niiltä alueilta löytää kaloja, jotka ovat saastuneita? Eli tämä on kysymys, jonka halusin esittää Euroopan komissiolle. Kansudo. Ja, jag undrar om kommissionen kan repetera vilken förordning ni kommer se över. Niin, mikä tämä nyt tämä asetus on, koska neuvostohan ei ole vielä hyväksynyt sitä. Aivan kuten Dagmar, Dagmar sanoo, emme me voi kiistanalaisia 25 vuoden takaa. Eihän tätä ole 25 vuoteen käytetty. Meillä on ollut cesium-asetus joka liittyy myös kolmansiin maihin. Eihän nämä arvat, arvot ole samoja, eikä näitä ole mitenkään nostettu näitä, näitä arvoja. Tässä voi olla huono tiedotuspolitiikkakin kysymyksessä, mutta EIAEAn arvoihin nämä perustuvat nämä vanhat raja-arvot. Jos me olisimme soit lyijyn kohdalla samoja sääntöjä, niin meillä olisi seitsemänkertaiset arvot, mutta tässähän nyt on selvät syy-yhteydet nykyään osoitettu. Jos kymmenen ihmistä saa hyvin suuren annoksen, niin samanlaisia väriä, sama määrä syöpiä kuin kymmenellä miljoonalla matalassa säteilytasossa. Ei ole minkäänlaista tarkkaa tietoa tästä hyväksyttävästä raja-arvosta. On kysymys siitä, että miten riski hyväksytään, miten riskin kasvu lisääntyy, jos me käytämme muita vaarallisia aineita, niin siinä on sitten se yksi piste, missä se kiertyy huonolle paikalle eihän pelkästään Japanilla ole matalampia arvoja, vain, vaan myös USAlla on näin. Tässä pitäisi nyt nopeasti reagoida, pitäisi nopeasti sopeuttaa nämä arvot uuteen tilanteeseen. Meillä on pysyvä asetus, jota pitää uudistaa. Ja muutenkin minä mietin sitä, että kesäkuun loppuun mennessä seesiumhan ei häviä minkälaista kestävää ratkaisua te olette tähän ajatelleet? Ich habe ja normalerweise yleensä minäkin mielellään hieman heristelen komissiota, mutta ei ehkä tilanne ollut ihan tällainen kuin mitä tässä esiin tuotiin. Japanissa tapahtui eh, onnettomuus ja 26 vuotta onneksi meidän ei tarvitse voinut koskaan soveltaa tätä asetusta Tsernopolin onnettomuuden jälkeen. Asetus saatiin aikaan, kun ajateltiin, että Euroopan unionissa saattaisi tapahtua ydinonnettomuus ja tuolloin pitoisuudet olisivat varsin korkeita olleet ja tuolloin olisi elintarvikkeiden arvot nousseet että komissio nyt tämän laatikosta veti esiin, oli mielestäni ihan hyvä lähestymistapa, sillä muutoin meillä ei olisi ollut minkäänlaisia säännöstöjä. Eli tämä askel oli ihan oikeanlainen. Se, mitä sitten viimeisten 20 vuoden aikana on jätetty tekemättä, on asia, josta voidaan mahdollisesti syytöksiä esittää, mutta äh, nähtäväksi jää, olisiko lopputulos kuitenkaan kovinkaan erilainen ollut. Eli Nagman minä tunnemme toisemme jo varsin pitkään. Ja myöskin vihreät ovat reagoineet eh, tässä asiassa, koska tilanne oli vähän onneton, mutta että tässä nyt syyteltäisiin komissiota, eh, se ei ole ehkä oikea tapa toimia. Emme eh, saa estää komissiota toimimasta aktiivisesti tästä eteenpäin kyllä komissio mielestäni sympatiat mieluummin ansaitsee kuin nämä syyttävät sanat. No niin, Dagmar, en aina voi olla rakas ystäväsi ja tänään olen vähän eri linjoilla kanssasi. Niin, omalta osaltani olisin myöskin todennut, kuinka tärkeää on reagoida ja huomioida, soveltaa Tsernobylin kokemuksia. On erittäin tärkeää, että saadaan kattava kokonaiskuva tilanteesta ja nimenomaan myöskin altistuksesta ja toisaalta riskeistä, jotka liittyvät siihen että elintarvikkeissa saattaa olla säteilyä. Näitä asioita on huolella tarkasteltava ja myöskin sitä, mikä on elintarvikkeiden tilanne, varsinkin kun puhutaan esimerkiksi mm, kalasta ja lihasta. on mahdollista radioaktiivista materiaalia lähtee kiertoon ja jollain tavalla tähän tulee puuttua kattavalla menettelyllä. Ensinnä tulee huomioida tämä saastuneisuus ja huomioida se, miten tällä sitten on vaikutusta esimerkiksi ihmiselimistöön ja mitkä ovat ne annokset, joita ja altistumia, saattaa syntyä, jos tällaista, tällaisia saastuneita tuotteita käyttää. Eli voidaan pohjata toiminta Tsernobylin kokemuksiin, mutta tämän lisäksi meidän on muistettava ja ymmärrettävä se seikka, että tässä kuitenkin puhutaan mahdollisesti hieman erilaisesta tilanteesta – ja erilaisista radioaktiivisista elementeistä myöskin. Ne saattavat olla poikkeavia siitä, mihin törmättiin Tsernobylin ydinonnettomuuden yhteydessä. Ja kysyisinkin komissiolta, minkä tyyppisiä mukautuksia se on ajatellut toteuttaa, kun nyt kuitenkin tulee huomioida – ero Fukushiman ydinonnettomuuden ja Tsernobylin ydinonnettomuuden välillä. Ja toisaalta käsitellyt elintarvikkeet ja, ja pakatut elintarvikkeet. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komissio saa uudelleen puheenvuoron. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä panin merkille nämä herra Holtbergin kritiikit ja haluaisin vain selvittää yhden asian. Puhutaan EFSassa, mutta tässä on Euratomin asiantuntijoista kyse itse asiassa, eikä EFSasta. Ja mitä sanottiin siitä, että mitä komissio tekee kalojen saastumisen osalta. Me olemme keskustelleet tästä viime perjantaina, kun tämä toimenpide esitettiin jäsenvaltioille sääntelykomiteassa ja me asetimme suosituksen tällaisesta hälytysjärjestelmästä, että jäsenvaltiot valvoisivat ja kerto, ke, keräisivät tietoja kaloista eri kalastusalueilta, jotka on määritelty EUn raja-alueelta. Meillä ei ole mitään tuloksia mahdollisesta kalojen saastumiselta näiltä alueilta, mutta jäsenvaltiot nyt tästä lähtien tutkivat tätä asiaa näillä kalastusalueilla. Se toimenpite, mitä me olemme tehneet viime viikolla ja joka vahvistettiin eilen, se kattaa myös ne kalat, joita on pyydetty rannikkoalueilla näillä, näillä alueilla, jotka liittyvät meidän sääntelymme. Eli näillä alueilla pyydetyt kalat, niitä valvotaan Japanin viranomaisten toimesta ennen kuin ne tuodaan Eurooppaan. Eli tämä ovat siis, nämä koskevat siis rannikkoalojen kaloja. Mitä sitten komissio aikoo tehdä näiden tasojen suhteen, joka ovat nyt asetuksessa 3945. Sanoin aikaisemmin, että asiantuntijat Euratomin sopimuksen perusteella tutkivat näitä tasoja jälleen kerran seuraavien viikkojen ja kuukausien ajan. Nyt minun pitää siihen asti täytyy siis tutkia näitä tasoja, jotka on Japanissa mitattu. Ja mitä sitten tulee tähän jalostettuun elintarvikkeihin ja purkitettuihin ruokiin, niin tämä, näihin sovelletaan samanlaisia sääntöjä kuin muihinkin elintarvikkeihin, jotka tulevat Japanista. Eli Tyynemeren alueelta ja niin edelleen sieltä pyydetty kalaan sovelletaan näitä ja jäsenvaltioiden suositellaan tekemään tarkistuksia tässä. Sitten jatkokysymys. I think what Dagmar and also I asked what... Mitä Dagmar tässä kysyi ja mitä minäkin sanoin, niin ei ole hyvä, että vain Euro- Euratomin asiantuntijat asettavat nämä nämä rajat, pitäisi olla syöpälääkäreitä ja muita, jotka tekisivät näitä raja-arviointeja. Mitä EFSAn asiantuntijoiden rooli ja muiden asiantuntijoiden rooli, jotka eivät ole ydinteollisuuden kanssa tekemisissä? was just talking to my colleague from DG. Puhuin vain kollegani kanssa energian pääosastosta, joka on asiantuntija tällä alalla. Tämä asiantuntija hän ottaa huomioon ne tahot, jotka sinä mainitsit. Nämä eivät ole täysin teknisiä insinöörejä, vaan he edustavat myös monia eri tahoja eri aloilta. Mutta tällä hetkellä me pääosastossa, me emme aio ottaa EFSAa mukaan tähän asiaan tällä hetkellä. No sitten Dagmar, kiitos. Aivan selkeästi vielä EFSA. E, minä olen katsonut tätä DG-teollisuutta ja energiala on energia ala. Ja, ja siksi minä mainitsin EFSAn, koska tiedemiehet nykyään usein kun asettavat raja-arvoja, ne eivät ole huomioon varovaisuusperiaatetta. Minä haluaisin kuitenkin teitä kehottaa, teitä ja myöskin teollisuuspääosaston kollegojanne, tai siis energiaosastolta, että varmistetaan se, että Euratomin korkeatasoiset asiantuntijat, mitä he oikeasti ovat mieltä näistä raja-arvoista, ei poliittisesti voi mitenkään olla mahdollista, että meillä on heikommat tai huonommat raja-arvot kuin muualla maailmassa, erityisesti kuin Japanissa. Tällainen tieto pitäisi saada liikkeelle. Hyvin paljon hämmennystä on äh, herättänyt se, että komission puolella, että me emme hyväksyneet tätä Tchernobylin kertomusta, koska raja-arvot eivät enää pidä kutiensa. Se, että raja-arvoja äh, alennettaisiin, niin sehän on sellainen tieto, mikä pitäisi, tai asia, mikä pitäisi tehdä. Te ette koskaan saa parlamentin hyväksyntää siltä, että noin lähtökohtaisesti nämä raja-arvot ja nämä, tämä on löyhempää kuin Japanissa. Yksi tarkennus. Kun joskus kauan sitten olin itse nuori, niin harrastin myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät ydinturvallisuuteen. Ja Euratom ihan eh, ilman muuta eh, tarkastelee tiettyjen sääntöjen sovelluskysymyksiä mutta ne ovat sitten eh, teollisuudesta riippumattomia kysymyksiä. viittaan tässä nyt sitten kansainväliseen eh, radiologisen eh, suojelun komissioon. Se on todellakin riippumaton taho ja elin, ja sillä on ollut huomattavan suuri rooli kun on määritelty näitä mittausyksiköitä ja elementtejä ja kriteereitä, joiden pohjalta mittaukset toteutetaan. Esimerkiksi haitat, saavat olla huomattavia, jos annostukset ovat suuria, mutta silloin jos annokset ovat pienempiä, niin haitat ovat myöskin eri tasolla. Esimerkiksi e, on sellaisia haittoja, jotka liittyvät e, suoraan e, siihen henkilöön, joka on altistunut ja tällöin sitten vaara on suhteessa altistuksen suuruuteen. Mutta sitten tässä tulee tietysti miettiä sitä, miltä kannalta asiaa tarkastellaan, koska kyseessä ovat haitat, jotka liittyvät suoraan Eh, ydinonnettomuuden rakenteeseen ja luonteeseen, esimerkiksi siihen, että säteilyn kautta saattaa syntyä eh, sairauksia, kuten syöpää. Ja erittäin tärkeää on, että kaikki arviot tehdään tieteellisten arvioiden pohjalta ja mm, siten, että Mm, mahdollisimman objektiiviselta pohjalta päätökset tehdään. Ja tietysti kaiken kaikkiaan pyritään kokonaisvaltaisen väestön suojeluun. Ja nyt Euroopan unionista puhuttaessa Euratom on näitä tehtäviä toteuttanut. Kiitos. Again, take, I take note of uh, what was said and I will pass. Minä panen merkille sen, mitä tässä on sanottu ja vien viestiä eteenpäin, mutta en ole itse atomiekspertti, enkä vo, mutta vien tämän viestin eteenpäin. Olen täysin tietoinen siitä, mitä tässä rouva sanoi aikaisemmin. On erittäin vaikea kommunikoida tästä asiasta, kun me olemme sellaisilla tasoilla, jolla me olemme nyt. Mutta tällä hetkellä me jätämme tämän Euratomin asiantuntijoille ratkaistaviseksi. Me valvomme viikoittain, teemme testejä, jäsenvaltiot tekevät testejä ja me olemme koko ajan yhteydessä japanilaisten viranomaisten kanssa. Ja me myös pohdimme tätä kalastusasiaa laajemminkin ja jäsenvaltiot tekevät myös testejä ja voin taata, että sitten kun meillä on todisteita siitä, että meidän toimenpiteet eivät ole riittäviä tai ne eivät toimi, niin sitten me tietysti korjaamme tilanteen uudestaan. Kiitos. Thank you very much. Uh, the procedure will be decided by the coordinators this afternoon. Uh... No niin, näin voimme päättää tämän aamupäivän osion ja tapaamisiin sitten jälleen iltapäivällä.